So, good morning. No niin, hyvää huomenta, hyvät kollegat. Jos kaikille sopii, niin voisimme aloittaa kokouksemme. Kello on jo kymmentä yli yhdeksän. Niin kuin kaikille, puheenjohtajamme herra Lange on jo ilmoittanut, hänellä on tänään velvollisuuksia vaalipiirissään, joten minä toimin tämän päiväisenä puheenjohtajana. Kiitoksia oikein paljon, että olette saapuneet paikalle, koska mitään ilmoituksia tässä nyt ei ole, niin voimme aloittaa suoraan. Esityslistan kohdasta 21 kyse on EUn ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen määräysten ulottaminen kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan. Meillä on 50 minuuttia tätä keskustelua varten. Kyseessä on keskustelu sidosryhmien kanssa. Esittelijämme on Maria Areena SD-ryhmästä. Meidän täytyy käydä keskustelua siitä asiasta, että tekstiilipöytäkirja ei saanut parlamentin hyväksyntää, vaan, vaan tässä nyt kuitenkin hyväksyttiin väliaikainen raportti täysistunnossa seurattiin tämän valiokunnan kantaa ja olemme tavanneet sidosryhmiä säännöllisesti pitäksemme silmällä Uzbekistanin tilannetta. Ja nyt sitten käydään ensimmäinen keskustelu Maria Arenan johdolla ILOn edustajien kanssa. Meillä on täällä asiantuntijoita. Kuulemme ensiksi herra Heinz Kohleria. Hän on EUn ja Keski-Aasian ilon edustaja Ilo on ollut vastuussa puuvillan sadonkorjuusta Uzbekistanista vuodesta 2013 ja me valvomme tätä sadonkorjuuta tänä vuonna. Saamme kuulla myöskin ilon yleissopimuksesta liittyen lasten työhön ja pak- lasten pakkotyöhön Uzbekistanissa. Herra Kohler, saatte nyt puheenvuoron 10-15 minuutiksi. Kiitoksia. Good morning, Mr. Hyvää huomenta puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On todella ilo puhua tälle valiokunnalle kansainvälisen työjärjestön puolesta. Tavoitteenani on of the recent... niin kertoa teille viimeisimmästä kehityksestä ja yhteistyöstä Uzbekistanin kanssa – ja ILO on esitellyt ensimmäisiä havaintoja kysymyksiä, jotka liittyvät lapsityövoiman käyttöön ja pakkotyövoiman käyttöön, mutta ensin haluaisin Euroopan parlamentille tälle valiokunnalle kiittää tukea, eh, tuesta sille työlle, jota ILO tekee Uzbekinista, niin kuin eh, eh, vuonna 2015 päätöslauselmassa todettiin. Hienolla on lukuisia yhteistyöhankkeita. Osakissa yksi niistä on sellainen, joka koskee kunnollisen työmaakohtaisia ongelmia. Toinen on sitten osa meidän yhteistyötämme Maailmanpankin kanssa, jossa seurataan ja arvioidaan puuvillan korjuuta. Kumpikin ohjelma katsoo, sen, katsoo sitä, miten hallitus on ryhtynyt huomattaviin toimiin, samoin kuin työmarkkinaosapuolet, mikä on meille hyvin tärkeää. Tämä kolmitahon yhteistyö on johtanut siihen, että olemme pystyneet käsittelemään vaikeita ongelmia lähtien liikkeelle työ, lapsityövoimasta, joka oli lähtöpiste muutama vuosi sitten laajemmalle yhteistyölle, jossa, jota on sitten kehitelty tähän asti tämän prosessin osana. Uzbekistanin ammattiliitot ja teollisuus- ja kauppakamari ovat luoneet voimakkaampia yhteyksiä kansainvälisiin työntekijöiden ja työnantajien järjestöihin. Uzbekistanin kauppa- ja teollisuuskamari on nyt kansainvälisen työnantajajärjestön jäsen. Uzbekistanin ammattiliittojen järjestö on kansainvälisen ammattiliittojen järjestön jäsen. Äh, on yhteistyö Uzbekistanin ja Iilon välillä on muuttunut lisäksi jatkovoimaksi tämän yhteistyön edistämiselle. Esimerkiksi kansainvälinen äh, ammattiliittojen keskusjärjestö Legal Clinic on luotu tällainen klinikka, joka antaa tukea silloin, kun on kysymys oikeuksia liittyvät äh, rikkomuksiin työelämässä mukaan luettuna pakkotyö ja lapsityö. Ja Yhdysvallat, Euroopan unioni, Maailmanpankki ja niin minä mm, olen tuotan esille asioita kannattaa esille. Ensinnäkin kolme meidän teknisen yhteistyöohjelmamme kanssa, ma- maakohtaiset kunnallisen työn yhdistykset, joka on ensimmäinen tällainen ohjelma Keski-Aasiassa. Ja se tullaan uudistamaan tämän vuoden loppuun mennessä. Toiseksi konkreettinen työ, jonka kautta pyritään paremmin ymmärtämään kysymyksiä, jotka liittyvät työvoiman rekrytointiin maatalouden alueella, ennen kaikkea vuotuiseen laaja-alaiseen puuvillan sadonkorjuun organisointi. Vuonna 2013 käynnistyi puuvillan korjuun seuranta, jotta voitaisiin poistaa lapsityö ja nyt katsotaan sitä, miten voidaan näitä kunnollisen työsitoumuksia viedä eteenpäin. Tarkoituksena nimenomaan välttää voiman käyttö ja pakkovoiman käyttö, pakkotyövoiman käyttö. Tämä kunnollisen työn ohjelma on äh, hyvin tärkeä asia äh, ja on pyritty keskittymään nimenomaan lastitoiman kysymykseen myöskin oikeudellisiin kysymyksiin, asianmukaisuuden sopimuksiin ja kolmen osapuolen väliseen yhteistyöhön. On pyritty luomaan kapasiteettia ajajien ja työnantajien järjestön järjestöjen piirissä, mikä on hyvin tärkeä osa tätä työtä. Olemme pyrkineet edistämään tätä ohjelmaa edelleen, että voidaan löytää sellaisia tavoitteita, joissa voidaan keskipitkällä ja lyhyellä tähtäyksellä saada tuloksia. On pyritty todellakin poistamaan lapsityövoimaa ja muuttamaan rekrytointipolitiikkaa ja käytäntöä. Tätä kautta pyritään varmistamaan, varmistamaan se, että työntekijät työskentelevät vapaaehtoisesti ja että työntekijöiden rekrytointi tapahtuu asianmukaisen työmarkkinatoimin. Kapasiteetin rakentaminen jatkuu, se tulee olemaan edelleenkin tärkeä elementti ennen kaikkea maakunta- ja paikallisella tasolla. Tässä seuraavassa vaiheessa meidän pitää katsoa prioriteettikysymyksiä, jotka nousevat esille Uzbekistanin talouden nykyaikaistamisesta ennen kaikkea, mutta ei pelkästään, mitä tulee maatalouden nykyaikaistamiseen. On myös kysymyksiä, jotka liittyvät laajempaan työllisyyspolitiikkaan, työturvallisuuteen ja tar- tarkistuksia, jotka liittyvät työvoimaan. Yhteistyötä olemme kehittäneet Maailmanpankin kanssa – osoittaa erinäisiä alueita, joilta ILO ja Maailmanpankki tulisi yhdessä tarkastella. Uzbekistanin hallitus hyväksyi tämän vuoden tammikuussa toimintasuunnitelma, jossa pyritään parantamaan työolosuhteita, työllisyyttä, työntekijöiden suojelua maatalouden sektorilla. Tästä keskusteltiin Ilon kanssa ennen sen hyväksymistä. Ja oli monia asioita, joissa sekä Ilo että Maailmanpankki eh, esitti vaatimuksia. Nyt tulen sitten tähän työntekijöiden verväykseen ja olosuhteisiin maataloudellisena kaikkea eh, puvilan korjuussa. Viime vuonna esitimme kvalitatiivisen analyysin, jossa katsottiin, miten työllisyyttä voidaan toteuttaa tällä alueella. Ja, ja nyt on vuorossa kvantitatiivinen selvitys. Yksityiskohdat tästä selvityksestä, joka arvioi tilannetta vuonna 2014 ja 2015 on edelleen lähemmän tarkastelun kohteena. Selvitys on tehty tällaisena talouskohtaisena selvityksenä, joka tavoitti yli 10 000 vastaajaa viime vuonna ja tämän vuoden alussa. Jotkin johtopäätökset on tehty lähtien liikkeelle nykytilanteesta niin, että olemme voineet seurata, mitä on tapahtunut näiden sanokorjuuden aikana. Ilo vastaa selvityksestä ja se toteut- siinä on tietoja verenperän kokouksen aikaan Taskentissa, joka pidettiin ennen sadojokodun käynnistymistä. Ja tästä selvityksestä on saatu aika mielenkiintoisia johtopäätöksiä. Noin kahden kuukauden sadonkorjuun aikana noin kolme miljoonaa työntekijöitä organisoidaan osallistumaan tähän puvilan korjuuseen. Pääasiassa vapaaehtoisesti Jotkin puuvilan keräjät kenties ovat haluttomia, mutta eivät kuitenkaan olla vastustaa sosiaalista painetta, joka on vertaispainetta. Ja monet ovat sitten sellaisia, että heidät on velvoitettu osallistumaan tähän korjuuseen. Meidän saamimme tietojen mukaan laaja enemmistö työntekijöistä osallistuu vapaaehtoisesti korjuntaan, kun heitä pyydetään puuvilan korjuuseen. Tällainen säännöllinen sesonaalinen toiminta edellyttää, merkitsee lisätuloa näyttää siltä, että viime vuonna niiden lukumäärä, jotka ovat katsoneet velvollisuudekseen sosiaalisen paineen vuoksi osallistua korjuuseen, on vähentynyt. Entä sitten ne, jotka eivät ole korjuussa mukana vapaaehtoisesti, näyttää siltä, että pääsy on, että maksetaan jollekulle muulle tästä työstä, joka tehdään. Yksi johtopäätös, joka voitaisiin tehdä, on se, että pitäisi katsoa pakkotyön riskiä tekemällä selväksi, että ketään ei voida velvoittaa tekemään tällaisia maksuja tai keräämään puuvillaa, jos hän itse ei halua tätä. Meidän havaintomme osoittavat myöskin, että henkilöt, jotka ovat kieltäytyneet osallistumasta puuvillan kurjeson, on lisääntynyt merkittävästi. Vuoden 2014 ja 2015 välisenä aikana arvio oli, että kieltäytyneiden lukumäärä jo kasvoi 633 000 yli miljoona pilkku yhteen miljoonaan. Eli heistä 80 prosenttia, jotka kieltäytyy näistä kutsusta korjuuseen, ei joutunut kohtaamaan mitään kielteisiä seurauksia. Useimmissa tapauksissa kielteinen seuraus on se, että on velvollisuus maksaa korvaavalle työntekijälle, joka osallistuu puuvilan korjuuseen. Nämä korvaukset, joita pyydetään korvaavan työntekijän maksamisesta, voi olla tärkeä väline kansainvälisessä eduskampanjassa, joka on kohdistettu jo koulutuslaitoksiin ja terveydenhuollon työntekijöihin. Selvitys vahvistaa, että kampanja vapaaehtoista rekrytoinnista on saavuttanut jo nyt myönteistä vaikutusta vuosien 2014 ja 2015 aikana. Selvitys myös havaitsee, että vapaaehtoisen työkirjan tuottavuus on selkeästi korkeampi kuin sellaisten työkirjojen, jotka ovat haluttomia osallistumaan korjuuseen, mikä on selvää. Parantuneet työolosuhteet ja parantunut palkkaus ovat olennainen elementti siinä, että maatalouden nykyaikaistaminen – on sellaista, että se kunnioittaa perustavanlaatuisia työntekijöitä koskevia standardeja. Meidän johtopäätöksemme on, että 1,7 miljoonaa työntekijää sanoo, että ovat valmiita tulevaisuudessakin osallistumaan puuvilankorjuuseen tulojen vuoksi. Noin 1,3 miljoonaa sanoa, että he vapa- olisi vapaaehtoisia työskentelemään, jos työolot olisivat paremmat, etenkin jos palkka olisi parempi. Tuottavuus, on korkeampi vapaaehtoisten joukossa kuin niiden joukossa, jotka eivät ole vapaaehtoisia tai ovat haluttomia työskentelemään arvioidemme mukaan. Tämä tuottavuus voisi olla jopa 30 prosenttia korkeampi, joten koko korju voitaisiin tehdä vapaaehtoisen työvoiman voimin silloin, kun noudatetaan ehtoja, jotka mainitsen. Kumppanimme Uzbekistan ovat pyytäneet ILOta tekemään suosituksia ajatellen niitä havaintoja, jotka on saatu tästä laadullisesta, määrällisestä tutkimuksesta. Meidän suksimme tulee seuraavia, eli rekrytoivat viranomaiset, heidän pitäisi saada tieto siitä, mitä rekrytointi tapahtuu, ja myöskin siitä, että ihmisillä on oikeus kieltäytyä puuvilan korjusta, että näitä oikeuksia kunnioitetaan. Tietoisuutta pitäisi vahvistaa kohdennetusti, palkkausta, työolosuhteita pitäisi parantaa. ILO on myös suositellut, että toimenpiteet vapaaehtoisessa rekrytoinnissa koskisivat kaikkea tilapäisiä työntekijöitä maataloudessa puuvilla sektorilla. Olemme pyrkineet tekemään pilottihankkeita näiden suositusten pohjalta joissakin paikallisissa, joissakin paikallisissa tapauksissa. Mitä sitten tulee seurantaan? Ensimmäinen seuranta, joka liittyy puuvilan korjuuteen, korjuuseen, tehtiin kolme vuotta sitten. Silloin keskityttiin ennen kaikkea lapsityövoimaan. Ilon raportti vuoden 2015 puvillakorjuusta totesi, että lapsityövoima ei enää ole laajemmalti kysymys ja se, sitä pidetään nykyään jopa yhteiskunnallisesti, yhteiskunnallisesti hyväksymättömänä. Se ei suinkaan merkitse sitä, etteikö olisi lapsityövoiman käytön tapauksia, eikä meidän pitäisi suinkaan muuttua välimitämättömäksi tässä asiassa. Vaikka olekaan järjestelmällistä lapsityövoiman käyttöä, voi olla erityisiä tilanteissa, joissa standardia rikotaan eh, ja tätä vastaan on syytä toimia. Uzbekistanin hallitus on viimeisten kolmen vuoden aikana meidän mielestämme sitoutunut tavalla, huomattavalla tavalla sekä lapsityövoiman poistamiseen että vapaaehtoisen värväyksen käytännön varmistamiseen. On johdonmukaista, että kun arvioita tehdään rekrytoinnista ja työolosuhteista tämän vuoden sadonkorjun aikana pitäisi keskittyä siihen, miten nämä sitoumukset muuttuvat käytänteiksi. Me siis tulemme nyt katsomaan enemmänkin järjestämisiä kysymyksiä, jotka liittyvät rekrytointiin. Keskusteluissa kumppaneiden kanssa Uzbekistanissa seuranta- ja arviointitoimet ovat sellaisia, että niihin ryhtyvät se, sekä ennen että pumilakorjuun aikana. Tämä käynnistyy heinäkuun loppupuolella ja Bulgarian aikana on käynnistymuutoksen aikana se merkitsee sitä, että käydään pelloilla ja myöskin käydään alueiden koulutus- ja terveydenhuoltolaitoksissa. Tavoitteena seurannassa on saada aikaa perustaa jatkotoimille eri tasoilla. Tarkoitus on varmistaa se, että periaatteelliset eh, esikuvamallit tässä, näillä alueilla vahvistuvat ja niitä edelleenkin vahvistetaan tästä eteenpäin. Kumppanimme Uzbekistanissa ja kansainvälinen yhteistyö yhteisö haluavat selkeitä mittauksia ja arviointeja siitä, miten työmarkkinat toimivat ja miten niitä pitäisi edelleen nykyaikaistaa. Me olemme edelleenkin tutkimassa tilannetta ja katsomassa, mitä toimia tarvitaan maatalouden maataloustyön alueella ja mitä voidaan tehdä Uzbekistanin, että saadaan aikaan kunnolliset työolosuhteet. Haluaisin todeta lopuksi, että ILO katsoo, että on ollut huomattavaa myönteistä kehitystä politiikassa ja, ja käytännön käytänteissä Uzbekistanissa viimeisten kolmen vuoden aikana, mutta työtä pitää edelleen jatkaa. Jatkuvaa tukea tullaan tarvitsemaan, jotta voidaan pitää kiinni saavutuksista, ennen kaikkea kun on kysymys lapsityövoimasta, ja jotta voidaan toteuttaa tärkeät sitoumukset, joihin hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat Uzbekistanissa sitoutuneet. Kiitos tarkkavaisuudestani. Minä ja henkilökunta niin ovat valmiita vastaamaan kysymyksiin. Oikein paljon kiitoksia. Olen varma, että jäsenillä on varmasti koko joukko kysymyksiä teille ja kollegoilleni. Ja nyt sitten Intavaliokunnan jäsenet saavat puheenvuoron ensimmäiseksi Maria Arena, joka on esittelijä tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Tämä Intavaliokunta tuntee tämän asian niin hyvin, koska tämä on mukana 99 kumppanuussopimuksen ja tässä on myös tehty erityisiä ehdotuksia. Tekstiilipöytäkirjan ratifiointi mahdollistaisi sen, että voitaisiin 99 kumppanuussopimuksen pohjalta toimia. Inta on tehnyt tutkimuksia, eh, kyselyitä, eh, hallituksen suuntaan, ilon suuntaan ja Intalla on myös ollut erilaisia seurantaryhmiä. Viimeinen sellainen oli maaliskuussa 2016. Paikalla oli eri edustajia, oli ammattiliitto Uzbekistanista, ITUK ja ulkoasian palvelu. Ja kuten sanoin, 2011 vuonna hyväksyttiin mietintö, jossa oli suosituksia, huomioitiin Uzbekistanin ihmisoikeustilanne, erityisesti lasten työ ja pakkotyö. Ja nyt voidaan havaita, että ILO on tehnyt paljon työtä ja on ollut kumppanina, silloin on kumppanina Uzbekistanin hallitus, mutta myös Uzbekistanin ammattiliitot on työskennelty näiden asioiden eh, hyväksi liittyen siis pakkotyöhön ja lastentyöhön. Ja kunnon työ on otettu esille, kun on puhuttu Uzbekistanissa tehtävistä asioista. Ja sekä ILO että myös Uzbekistanilainen ammattiliitto, joka on Euroopan tason ammatti liittyen liitossa mukana tarkkailijana. Sieltä on saatu nyt myönteisiä merkkejä ja on tarkoitus seuraavien kuukausien aikana tehdä päätös tässä asiassa. Pitää olla tarkkavaisia Uzbekistanin poliittisen tilanteen osalta. Siellä on tapahtumassa muutoksia. Meidän pitää huomioida tämä konteksti. Ehdottaisin, että voisimme tähän työhön liittää tämän pöytäkirjan laajentamisen ratifioinnin ja voisimme asettaa kontekstinsa tämän koko työn ja voisimme näin argumentoida sen päätöksen, joka tässä asiassa tullaan tekemään. Haluan kuitenkin kiittää kaikkia sidosryhmiä tästä tärkeästä työstä. On korostettava sitä, että tämä on yksi niistä maista, joka on eniten avautunut, joka on ottanut vastaan tarkkailijoita ja ILO on voinut olla paikalla jo kolme vuotta ja tätä on korostettava tätä avautumista ja siitä syystä meillä on Uzbekistanin kanssa tällainen sopimus. Kiitos tehdystä työstä. Paljon kiitoksia esittelijä. Ja nyt sitten poliittiset ryhmät. Ensiksi EPP Daniel, ole hyvä. Arvoisat kollegat, Rova Kristo, Kristo Rohol, joka on varjoesittelijä. Hän on ikävä kyllä sairaana tällä viikolla, mutta hän pyysi ensinnäkin välittämään tervehdyksensä ja pyysi myöskin kun ajatellaan tätä tekstiilipöytäkirjaa, vaikka siinä vielä on ongelmia, niin hyväksymään sen. Päätelmissä vuodelta 2011 vaatimme pitäviä muutoksia Uzbekistanille ennen kuin voimme laajentaa kahdenvälisiä sopimuksiamme tekstiilialalla. Ja viimeisten vuosien aikana Uzbekistanista moni asia on kyllä parantunut, vaikka se ei riitäkään. Ja tästä esityksestä mieleeni jäi se, että vielä pakkotyövoimaa on jonkin verran. Ja sitten yksi muotoilu aivan lopussa, merkittävää myönteistä kehitystä – ja tämä tarkoittaa vielä kerran, että tämä ei kuitenkaan riitä. Paranteluprosessin täytyy eh, edelleen jatkua, mutta nyt olemme siinä kohtaa, missä sanomme, että haluamme edelleenkin tukea eh, Uzbekistania ja tähän varmasti voi myöskin liittyä se, että eh, pääsevät sieltä paremmin meidän markkinoillemme. Se varmastikin vaikuttaa myöskin myönteiseen kehitykseen, mutta jos jotakin takapakkia tulee, niin asia tulisi pohtia uudestaan, mutta haluaisimme mielellämme auttaa Uzbekistanin kansalaisia – ja samoin myöskin hallitusta, eh, hallitusta ja parantaa maan tilannetta EUn ja ilon avulla. Ja kun ajatellaan näitä poliittisia muutoksia tällä hetkellä, niin meidän täytyy tarkkailla tilannetta tietysti, mutta pöytäkirja varmastikin auttaa siinä, että voimme parantaa tilannetta, koska kysehän on viime kädessä meidänkin kannatamme niistä ihmisistä, jotka asuvat kyseisessä maassa. Paljon kiitoksia. David ei Konservatiivit äh, eivät halua kommentoida. Äh, edustaja Takkula seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvistä, tai hyvästä alustuksesta ja, ja tuota, ehkä tässä kohden voi, voi todeta, että Uzbekistan on nuori demokratia ja, ja toki me eurooppalaisina haluamme olla tukemassa heidän demokratian kehitystä ja toivomme, että ne arvot, jotka meille eurooppalaisille ovat tärkeitä, demokratia, ihmisoikeudet, mielipiteenvapaus ja oikeusvaltioperiaate voivat vahvistua myöskin Uzbekistanissa. Ja näiden puolesta me työtä teemme ja sen vuoksi se on yksi oleellinen osa myöskin, kun me haluamme tehdä kauppaa ja osaltaan myöskin laajentaa meidän kahdenvälistä kauppaa ja kauppasopimuksia Uzbekistanin kanssa. Oli mukava kuulla, että tämmöistä merkittävää myönteistä kehitystä on tapahtunut ja on lapsityövoiman osalta myöskin, että, että siitä ollaan päästy, päästy irti ja näin ollen näyttää, että nuori demokratia on tältä osin löytämässä oikein, oikeanlaisen suunnan ja, ja minusta niin on, on tärkeää tässäkin, niin kuin, niin kuin muutoinkin tässä meidän toiminnassamme, että me me korostamme omia arvojamme tässä kauppapolitiikan yhteydessä, mutta myöskin toimimme niin, että meillä ei ole kaksia standardeja eri, eri jäsenmaihin, vaan me toimimme samalla, samoilla periaatteilla ja arvoilla kaikkien kumppaneiden kanssa. Ja, ja niin kuin todettua, myönte, myönteinen kehitys on merkille laitettavaa ja, ja minun mielestä tästä on nyt hyvä jatkaa ja odotan tätä keskustelua, mitä tullaan käymään sitten Uzbekistanin kanssa. Luulen, että näin viime päivinä me olemme myös seuranneet Uzbekistania ja miettineet, että ehkä siihenkin saadaan tänään vahvistusta, että miten siellä mahdollinen vallanvaihto on käynnissä. En ole vielä itse löytänyt Googlesta, että vieläkö Islam Karimov on hengissä vai, vaiko ei, koska siitä on myöskin niin kuin huhuja, huhuja ja millä tavalla, millä tavalla sitten hänen seuraajakysymys ratkaistaan. Toivottavasti nämä ovat sellaisia asioita, jotka voivat olla sitten osaltaan luittamassa lujittamassa demokratiaa ja, tuota, ja näin ollen sitten päästään rauhallisesti tässäkin asiassa eteenpäin. Uh, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Ja nyt siirryn sitten Guen suuntaan. Helmut Scholz, ole hyvä. Thank you, Chen. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää tätä kolleria ILOsta hyvin kattavasta yleiskatsauksesta sen osalta, missä ollaan menossa havainnot, jotka liittyvät lapsityövoimaan ja pakkotyövoimaan. Nämä ovat olleet keskeisiä kysymyksiä päätösasemassa, joka hyväksyttiin vuonna 2011. Haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että kansalaisyhteiskunnan mukaanveto ja sitoutumattomien ammattiliittojen mukaan vetäminen ovat olennaisia, jos halutaan parantaa työntekijöiden olosuhteita Uzbekistanissa ja jotta niitä pannaan näitä parannuksia myös toimeen. Se merkitsee sitä, että lapsityövoiman kitkeminen on perusvaatimus sille, että tapahtuu GSP plussan käyttäänotto tai että saadaan mitään yhteistyösopimuksia aikaan. Ajattelen myöskin tätä tekstiilipöytäkirjaa. Siksi on hyvin tärkeää, että ymmärretään se merkitys, joka on tukevalla ja seuraavalla työllä, jota ILO harjoittaa. Mutta meidän pitäisi myöskin katsoa muiden kansainvälisten järjestöjen raportteja, jotka toimivat maassa, kuten Human Rights Watch ja myöskin muiden kansainvälisten järjestöjen toimin, toimintaa, siis kansalaisjärjestöjen toimintaa maassa. Pääkysymys on, että autetaan pakkotyövoiman ja lapsityövoiman käytön lopettamisesta parannukset, jotka Ilon esit- edustaja tänään kertoo toi, jos ymmärsin oikein, on saavutettu, mutta on kuitenkin seurattava seuraavia askelia, jotka liittyvät kaikkien kolmen pilarin integrointia tähän, siis hallinnollista pilaria, ammattiliittojen rakennetta ja myöskin työntekijöiden asemaa. Itse Isbekissa nämä ovat sanoneet, että uusi järjestelmä perustuu yhteistyölle näiden kolmen toimijan välillä, ja tämä täytyy ylläpitää, sitä täytyy edelleen kehittää. Se merkitsee sitä, että yhteistyö on välttämätöntä todellakin, mutta äh, ammattiliittojen riippumattomuutta täytyy edistää ja myöskin oikeutta mielenosoituksiin ja lakkoihin äh, pitää katsoa ennakkoehtona äh, sille, että poistetaan lapsityövoima tai mikä tahansa muu työvoiman riistäminen, mukaan luettuna pakkotyövoimaa. Historiallinen todistusaineisto osoittaa, että työntekijän oikeuksia ei myönnetä, jos luotetaan pelkästään hallituksen tahtoon. Me tarvitsemme tällaista demokraattista yhteyttä näiden kolmen pilarin välillä. Tämä johtaakin sitten siihen, että Human Rights Watchin raportissa todetaan, että vuonna 2015 miljoonat ihmiset edelleen joutuivat hakemaan työtä puhuvilla sektorilla. Kysymys on siis siitä, miten pitkälti tämä on vapaaehtoista ja miten pitkälti se on pakkotyötä. Ja toinen asia on sitten se, että pitäisi varmistaa se, että Uzbekistanin väestöllä on oikeus edistää äh, työntekijöiden oikeuksia ilman, että välttämättä joutuvat luottamaan äh, tällaisiin äh, vertikaalisiin rakenteisiin. Se merkitsee sitä, että ILOn yleiskunnassa 27, joka koskee oikeutta järjestäytyä, on jotakin, mikä Uzbekistanin tulisi ratifioida. Sitten kolmas kommentti. Kansainvälinen yhteisö, ennen kaikkea kansainväliset, kansainvälisen yhteistyön täytyy kantaa oma vastuunsa, oma osunsa vastuusta. Se on syytä katsoa kulissien taakse ennen kaikkea kun on kysymys siitä, eh, mikä toiminta, mikä ovat toimintamahdollisuudet, joita on Uzbekistanin ammattiliitoilla. Esimerkiksi monikansallisten yritysten erityinen asema maassa antaa niille oikeuden eh, jättää työehtosopimusten ulkopuolelle avainkysymyksiä, kuten esimerkiksi palkat, joita katsotaan, pidetään liikesalaisuutena. Ja Uzbekinin kansalaiset tarvitsevat esimerkiksi äh, luvan poistumiseen, jos haluat hakea erilaista työtä. Täytyy katsoa, miten voidaan toimia tässä kansainvälisellä tasolla, jotta Uzbekistanissa annetaan äh, työntekijöille oikeudet hakea äh, työtä maan sisällä, miten haluavat tai ulkopuolelta. Tämä pitäisi ottaa mukaan kaikkiin yhteistyösopimuksiin ja tämä tulisi myöskin olla tämä vertailuesikuva. Pidän erittäin hyvänä sitä tapaa, jolla Maria Arena on nyt tätä asiaa käsitellyt, joten näistä ongelmista pitäisi päästä eroon ja sen lisäksi pitäisi myöskin tarkastella ei pelkästään työvoimakysymyksiä, vaan kokonaisuudessaan ihmisoikeustilannetta Uzbekistanissa. Uh, thank you very much, Helmut. I... Paljon kiitoksia Helmut. Sitten seuraavaksi EFDD, Vihreät, ENF. Koska täällä ei ole puheenvuoropyyntöjä heiltä, niin täällä on sitten AFET-valiokunnan jäsen, koska AFET myöskin käsittelee tätä tärkeää asiaa. Meillä on täällä kollega Lunacek äh, AFETista. Onko hyvä? Hei, hyvää huomenta. Ensinnäkin haluaisin onnitella Uzbekistania siitä edistyksestä, jota siellä on saavutettu vuodesta 2011. Olin siellä silloin, kävin keskusteluja ja muistan, että huoli täällä parlamentissa oli hyvin laaja-alaista ja äänestimme tuolloin 603 jäsentä täysistunnossa äänesti päätöslausuma puolesta, jonka tuolloin teimme. Ainoastaan kahdeksan vastaääntä saatiin. Eli joten huolenaihe oli todella suurta. Erittäin paljon edistystä on saavutettu varsinkin lapsityövoiman poistamisessa. Ja tässä todettiin, että joitakin tapauksia vielä on, mutta yleensä ottaen tätä ei enää pidetä sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti hyväksyttävänä niin kuin muutama vuosi sitten, joten tämä on todella suuri saavutus. Kuitenkin kun ajatellaan pakkotyötä, joka oli myöskin vahva osa päätöslauselmalle tuolloin, niin edistys, jonka nyt näen ja mitä olemme myöskin kuulleet ilolta, niin kyllä edistystä on tapahtunut myöskin pakkotyövoiman poistamisen osalta, mutta se, mitä nyt kuulemme viestimistä ja myöskin eri järjestöiltä, on se, että edelleen, no hallitus esimerkiksi valmistelee julkisten järjestöjen työntekijöiden luettelot, jotka tekevät pellolla töitä. Ja vaikka eh, siellä sanotaankin, että heidän ei ole pakko mennä, niin sosiaalinen paine on edelleen erittäin suurta. Ja kuulemme myöskin, että eh, kolmella alueella eh, koulujen ja sairaaloiden työntekijät tuotiin pelloille keräämään puuvillaa Joten kyllä edistystä on tapahtunut, näen sen, mutta pyytäisin iloa ja myöskin meitä odottamaan, kunnes ilon raportti ja muiden järjestöjen raportit on, ovat ilmestyneet. Ja jos nyt ajatellaan tätä sadonkorjuuta, niin tämä tapahtuisi sitten joulukuussa. Se myöskin kysymykseni ilon suuntaan, onko näin. Sillä sitten sitten me voimme, meidän tulisi ottaa tämä huomioon, eli todisteet siitä, mitä nyt tapahtuu. Sadonkouru alkaa, se on käynnissä. Olen samaa mieltä ja olen myöskin iloinen siitä, että hyvin paljon edistystä on tapahtunut. Tämä on myöskin nähty, mutta se, mitä nyt olen kuullut ja todisteet, joita meillä on, niin tämä ei riitä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, mitä totesimme raportissamme vuonna 2011. Siinä sanotaan selvästi, että konkreettisia uudistuksia on saatu ja tämä on saanut mer- merkittävää edistystä, että lapsia pakkotyövoimaa tällä hetkellä pyritään poistamaan, joten tässä on vielä suuri aukko. Se, mitä nyt ehdottaisin, tiedän, että Intan koordinaattorit ovat päättäneet aikataulusta, että äänestettäisiin valiokunnassa joulukuussa. Pyytäisin teitä Afetissa. Keskustelut ovat juuri alkaneet, mutta olen kuullut joitakin kollegoja, että tätä lykättäisiin vähintään yllä kuukaudella niin, että voisimme ottaa ilon ja muut raportit huomioon liittyen tämänhetkiseen saadonkorjuuseen. Tämä ei varmastikaan ole ongelma toivoakseni. Meidän ei pitäisi nyt kiirehtiä tässä proseduurissa kuukausi sinne tai tänne ei varmastikaan muuta tilannetta paljoa vaikka olenkin yhtä mieltä siitä, että parlamentti varsinkin aikoina, kun emme tiedä, mikä kukan presidentti tai miten poliittinen tilanne seuraavina kuukausina tulee muuttumaan. Ja nyt myöskin maa on ollut itsenäinen 25 vuotta. Tämä on ollut tärkeää aikaa Uzbekistanille ja sen kansalaisille. Mutta mielestäni meidän pitäisi Tämä monitorointi kantaa pitää, pitää yllä, pitää sitä toimintaa yllä. Minulla on pari suorakin kysymystä Ilolle. Totesitte, että suuri enemmistö ihmisistä lähtee sadonkorjuuseen enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti. Tällainen tilanne maassa tai kysymyksiä, miten te metodologianne kautta voitte varmistaa, että ihmiset eivät ainoastaan kerro teille, että tämä on vapaaehtoista, vaan että se todellakin on sitä. Sillä tilanteissa tällaisilla alueilla on vaikea sanoa, mitä ihmiset kertovat teille. Eli mikä on se metodologia, se tapa, miten te saatte nämä asiat selville? Onko, oletteko yksin, kun keskustelette näiden ilon ihmisten kanssa, vai onko teillä myöskin hallituksen edustajia mukana, koska sekin muuttaa sitä tapaa, miten ihmiset reagoivat teihin. Joten tässä mielessä, niin haluaisin vielä lisätä yhden, ja tässä nyt puhun ikään kuin vihreänä, kun ajatellaan ympäristön näkökulmaa. Meidän parlamenttina pitäisi hiukan painostaa siihen suuntaan, että myöskin maanviljelystä voitaisiin monimuotoista, koska tiedämme, että viljely Uzbekistanista on hyvin monokulttuurista ja tämä vaikuttaa esimerkiksi veden saantiin, kansalaisten veden saantiin. Tämän haluaisin vielä lisätä näihin huomioihini. Ja lopuksi toteaisin vielä, että toivon, että voisimme saada sopimuksen aikaisesti siitä, että odottaisimme todisteita tämän vuotuisesta sadonkorjusta ja raporttia, jonka saamme ilolta ja muilta kansainväliseltä järjestöiltä. Paljon kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Ja nyt sitten kollegamme Kukan, joka on niin ikään varjoesittelijä EPPlle AFET-valiokunnissa. Edustaja Kukan. Chairman. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin ensiksi mainita sen, että olin EPPn varjoesittelijänä, kun lymmäkatsauksen. katsauksen EU-Keski-Aasia-strategiaan ja olen sitä mieltä, että suhteet Keski-Aasian maihin ovat tärkeät. Meidän pitäisi enemmän keskittyä näihin maihin tässä talossa. Tuon alueen maat ovat kaikki erilaisia ja sen takia tarvitaan nyt räätälöity lähestymistapa kuhunkin alueen maahan. Muutama lyhyt kommentti nyt tähän asiaan liittyen. Ensinnäkin olen vakuuttunut siitä, että tarvitaan lisää yhteistyötä Uzbekistanin kanssa. On huomioitava se, että edistystä on jo tapahtunut. Voidaan olla samaa mieltä tai eri mieltä siitä, oliko tämä edistys pientä vai suurta, mutta sitä kuitenkin on selvästi ollut. Ja jollain tavalla se sille pitäisi mielestäni antaa tunnustusta ja pitäisi tätä maata myös näin kannustaa. Ja heidän siellä pitää muistaa, että me kyllä olemme, seuraamme hyvin tarkkaan tilannetta, kuten ILOn seurantatahon 2015 syksyltä raportoinut. Meidän on todellakin toimittaa niin kuin sanomme, eli jatkamme työtä asian kimpussa. US, Uzbekistan ei ole mukana ILOssa ja on tärkeää, että tekstiilialalla saataisiin tällainen sopimus Uzbekin kanssa aikaiseksi. Tässä mielessä on hyvä, että hyväksyntämenettely otetaan ollen käyttöön ja sitten mitä tulee äänestyksen lykkäämiseen. Tästä pitää puhua lisää. Viimeiset kolme vuotta on vain lykätty ja lykätty ja lykätty. Tämä on strategiana. Näinkö jatkamme tästäkin eteenpäin? Minusta se ei ole hyvä toimintatapa. Nyt on syyskuun alku ja me puhumme siitä, että lykättäisiin kuukaudella – päätöstä. Minä ymmärrän Ulrikki nämä käytännön syyt, jotka mainitsit, mutta kun joulukuuhun päästään, niin onko ne jotain muitakin syitä tai tekosyitä eh, tehdä näin? Eli on uusi hallitus tai uusi presidentti ja aina löytyy jotain syitä. Minun mielestäni meidän pitäisi toimia vastuuntuntoisesti, enkä haluaisi, että tänään päätettäisiin mitenkään siitä, että lykättäisiin tätä joulukuun päivämäärää. Kiitoksia näistä kommenteista. En näe täällä muita puheenvuoropyyntöjä jäsenten keskuudesta, joten tässä tapauksessa käännyn nyt sitten komission puoleen. Meillä on täällä herra Sudmelis. Hän saa nyt seuraavaksi puheenvuoron. Uh, uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin lyhyesti vetää yhteen tämän meidän kantamme. Ehkä vähän muistuttaisin, mikä kauppapoliittinen tausta tässä on. Kaikki tiedämme, että kauppasuhteet Uzbekistaniin siellä taustalla on 99 kumppanussopimus ja tekstiilit eivät sen alaan kuulu siksi, että oli olemassa kahdenvälinen tekstiilisopimus 2004 vuoteen asti, mutta 2004 sopimus meni umpeen ja sen jälkeen ei ole ollut tekstiiliä koskevaa sopimusta. Ja tekstiilipöytäkirja, josta tänään puhumme, sen tarkoitus on nyt tähän tilanteeseen tuoda Eh, parannusta niin, että voitaisiin eh, saada myös tekstiilit mukaan ja tämä helpottaisi kaupankäyntiä ja se helpottaisi EU-vientiä, kun annetaan suosituimmuuskohtelu EU-viennille. Tässä puhumme sellaista alueista, jossa kauppavirtoja on aika raillisesti, erityisesti mitä tulee Uzbekistanin Uzbekista tuotuun puuvilaan. Se on kuuneksi suurin tuottaja ja viineksi suurin puuvillan viejä, mutta EU tuo puuvillaa 54 miljoonan arvosta ainoastaan ja kokonaisluku on melkein yksi miljardi dollari Uzbekistanin puuvilaviennin kokonaismäärä siis. Tässä tiedot komissiosta on hyvä nähdä, että on tapahtunut yhteistyötä Uzbekistanin ja ILOn välillä. Me olemme olleet hyvin aktivisti yhteyksissä molempiin osapuoliin monta vuotta, mutta erityisesti 2011 alkaen, kun Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselmansa, jotta tämä yhteistyö tulisi mahdolliseksi. Tämä sitten onnistui 2013 ja oli hyvä nähdä, että vähitellen tämä on yhä jäsennellympää ja vakaampaa tämä yhteistyötä, ja, yhteistyö. Ja siitä on tulossa myös sellaista, että mukana ovat yhä useammat uzbekistanilaiset sidosryhmät. Niin kuin ILOn edustajat sanovat, on ollut erilaisia ohjelmia, kunnon työohjelma 2014-16, maakohtainen ohjelma ja sitten 2016 tammikuun toimintaohjelma, jolla on tarkoitus puuttua pakkotyöasiaan ja kvalitatiiviset ja nyt myös kvantitatiiviset tutkimusta, jotka ILO on tehnyt. On hyvä, että tällaista yhteistyötä on ja aiomme tukea sitä myös jatkossa. Komissio on myös tyytyväinen siihen, että paikan päällä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Niin kuin moni teistä on jo sanonut, on tapahtunut selkeää edistystä lapsityövoiman eh, ongelman kitkemissä ja on edistytty myös pakkotyövoima-asiassa, johon ILO on keskittynyt viime aikoina. Ja ILOn esittelemän tutkimuksen tulokset osoittavat, että mennään hyvään suuntaan, niin kuin kaikki ymmärtävät vielä lisää on tehtävä, mutta on kuitenkin todella edetty asiassa. Ja Tämän lisäksi viime vuonna tapahtui erilaisia toimia. Esimerkiksi tämän tiedostuskampanjan pystyynpaneminen saatiin julkinen palautejärjestelmä ja viime vuonna ensimmäistä kertaa havaitsimme, että lääkintä- ja koulutuspalvelut olivat avoina myös sadonkorjun aikana. Ja sitten puheenjohtaja, mikä on seuraava askel? Komissio on tyytyväinen nähdessään, että Euroopan parlamentti jatkaa työtä tekstiilipöytäkirjan hyväksynnän osalta. Toivottavasti tämä prosessi saadaan nopeasti loppuun vietyä jopa tämän vuoden kuluessa. Haluaisimme vakuuttaa valiokunnalle, että komissio on jatkossakin aktiivisesti yhteydessä uzbekistanilaisiin viranomaisiin ja korostamme sitä, kuinka tärkeää on poistaa lapsityö ja pakkotyö. Ja aiomme myös jatkaa ILOn tukemista ja sen seurantamahdollisuuksien edistämistä. Haluaisin myös kommentoida tiettyjä mainittuja seikkoja, erityisesti mitä tulee monipuolistamiseen, Uzbekistanin talouden monipuolistamiseen, kun tuomme kehitystä tuolla alalla, me teemme yhteistyötä Uzbekistanin viranomaisten kanssa, jotta vesi hallintoa voidaan parantaa ja voidaan löytää erilaisia maataloustuotantomuotoja, eli me mietimme myös sitä, miten voidaan tuoda lisää moninaisuutta Uzbekistanin talouteen. Ja itse asiassa puuvilan tuotanto on Uzbekistanissa viime vuosina vähentynyt. Tämä osoittaa sitä, että siellä halutaan myös lisää moninaisuutta talouteen. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia tästä komission näkemyksestä. Ja kysyn ulkosuhdehallinnolta vielä, onko jotakin kommentoitavaa? Yeah, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Muutama kommentti, koska useimmat asiat on jo todettu. Ensinnäkin, niin kuin muistatte, Euroopan unionilla on ollut aivan erityinen rooli eh, siinä mielessä, että se on kolme-neljä vuotta sitten jo pyrkinyt edistämään tätä lähestymistä Ilon ja Uzbekistanin välillä. Ja alussa sitä ei voitu pitää mitenkään itsestäänselvyytenä, kun ajatellaan tilannetta. Eli työ ja yhteistyö, joka on nyt tässä kehittynyt tällä välin ja joka kehittyy edelleen, vakaasti. Todellakin on toiminut hyvin ja me tuemme edelleen tätä erittäin hyvää työtä, jonka ILO on tehnyt viimeisen kolmen neljän vuoden aikana. Jos nyt katsotaan hiukan laajemmin tilannetta, Uzbekistan on yksi harvoista maista, jossa edistystä on tapahtunut näin paljon hyvin arkaluontoisissa asioissa, esimerkiksi pakkotyön ja lapsityövoiman osalta, näinkin rajallisessa ajassa. Tämä on hyvinkin vaikuttavaa ja sitä pitäisi todellakin arvostaa ja siitä pitäisi palkita. No ei tämä tarkoita sitä, että työ on päättynyt. Edelleenkin työtä on tehtävänä, tämä sanottiin tänään hyvin selvästi. Ja me pysymme hyvin tarkkaavaisina tulevan edistyksen osalta Ja kuten jo todettiin, meillä on edelleen mahdollisuus, jos tarpeen, valvoa ja tukea ilon valvontaa, niin kuin olemme tehneet viimeisten vuosien aikana. Ja meillä on mahdollisuus jatkaa tätä myöskin ensi vuonna, mikäli tarpeen, jos jotkin ihmiset tarvitsevat vakuuttelua sille, että tässä valvonta ei pääty sen jälkeen, kun hyväksymismenettely on saatettu päätökseen, niin tätä jatketaan. Mutta jos nyt otetaan huomioon viimeisen kolmen neljän vuoden trendi, tämä vakaasti myönteinen kehityskulku viimeisten aikana, niin tämä ei kuitenkaan ole prosessi, joka päättyy. Meidän täytyy pysyä tarkkaavaisina. Meillä on mahdollisuus tehdä tarvittava valvonnan jatkamiseksi ensi vuonna, mutta me olemme vakuuttuneita siitä, että tätä prosessia jatke, jatketaan edelleen. Jos nyt palataan tähän ehdollisuuteen vuodelta 2011, joka oli parlamentin silloisessa mietinnössä, niin tuolloin kirjoitettiin, että Uzbekistanin tulisi olla lapsityövoiman ja pakkotyövoiman poistamisen prosessissa – ja me olemme melkein nyt perillä, koska lapsityövoima on melkein poistettu ja pakkotyövoimaa on nyt siinä prosessissa. Sitä ei ole saatettu vielä päätökseen, mutta se on kuitenkin tässä poistamisprosessissa. Tämä on tärkeää. Ja sitten vielä viimeinen asia, jonka haluaisin mainita. Tällä viitattiin siihen, meillä on kehitysyhteistyötä Uusvekistanin kanssa, joka keskittyy yhteen ainoan sektoriin, eli maaseudun kehittämiseen. Meillä on mahdollisuus yhteistyön puitteissa olla mukana maatalouden uudistaminen tarpeissa, tar, tarpeellisissa uudistamisissa tämän puuvilla viljelyn ulkopuolella. Tämä on tärkeää ottaa huomioon ja tämä tapahtuu yhteistyössä Maailmanpankin kanssa. Me teemme erittäin tiiveistä yhteistyötä paikan päällä sen kanssa ja se antaa mm, kyllä toiveita sille, että prosessi saatetaan päätökseen hyvinkin pian. Paljon kiitoksia. Kiitoksia näistä kommenteista ja on melko selvää, että täältä on noussut kaksi tärkeää asiaa esille, eli pakkotyövoima ja lapsityövoima. Ja Ilon suuntaan on esitetty koko joukku kysymyksiä ja herra Kolets, nyt annan teille mahdollisuuden kommentoida ja vastata näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Yeah, thank you very much. Uh, first of all... Kiitos. Niin. Olen kuullut paljon kiitoksia työstämme ja myöskin sun tuen sanoja työelämätoitesta. Mä tulen jatkamaan muutama yleinen kommentti, ennen kuin herra Tapiola äh, saa puheenvuoron, joka on ollut alusta lähtien mukana. Hän meillä on asiantuntijamme näissä kysymyksissä. Haluaisin korostaa vielä kerran sitä, että aloitimme työskentelyä vuonna 2013 ja vain kolmessa vuodessa eh, on eh, ollut paljon edistystä, kuten ulkosuojelun edustajakin totesi. Ja ajattelutapa on muuttunut paljon tällaisesta päästy siis tällaiseen laajaan kolmen osapuolen yhteistyön henkeen. Ja tämä c 27 se on yksi meidän prioriteeteistamme jatko-ohjelmassa. Ja jos sallitte, niin haluaisin sanoa, että eh, suuntaus on ystävämme ja toivottavasti tämä suuntaus tulee jatkumaan. Täällä on myöskin todettu, että me haluaisimme laajentaa yhteistyötämme ja saattaa sen osaksi laajempaa yhteistyötä tällaisen maakohtaisen ohjelman puitteissa. Ja me olemme saaneet myönteisiä viestejä tästä kumppaneiltamme Uzbekistanissa. Mitä tulee sitten äh, meidän raporttimme julkaisemiseen tulee joulukuussa aikaisintaan, ehdottomasti aikaisintaan, sillä meidän täytyy myöskin harjoittaa yhteistyötä uzbekistanaisten kumppaneidemme kanssa, ja on hyvin optimistista jos sanomme näin, mutta jos todellakin tarvitaan, niin pyrkisimme tähtäämään tämän joulukuun. Nyt haluan antaa puheenvuoron eteenpäin herra Tapiolalle. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä kysymyksistä. Haluaisin vain todeta, että on hyvin tärkeää nähdä, että koko tässä seurantaprosessissa me olemme tulleet uuteen vaiheeseen. Näyttää siltä, että meillä on nyt selkeää yhteinen näkemys siitä, mikä tilanne on. Alkuperäinen seuranta pitkälti oli sen selvittämistä, mikä tilanne todellisuudessa on, koska oli hyvin erilaisia näkemyksiä siitä. Nyt kun on tarkasteltu tätä sekä tämän laadullisen että määrällisen selvityksen myötä, jotka ovat erillisiä tästä seurantatoiminnasta. Me voimme keskittyä sen katsomiseen, mitä pitäisi tehdä, jotta vältettäisiin lapsityövoiman käyttöä ja varmistettaisiin, että lapsityövoima ei jollakin tavoin tule takaisin äh, käyttöön, tai että varmistetaan se, että voimme rajoittaa Eh, riskejä siitä, että on pakkotyövoimaa silloin, kun on kysymys rekrytoinnista. Yksi kysymys, joka nousi esille, oli Human Rights Watchin havainnot. Me olemme käyneet keskusteluja Human Rights Watchin kanssa näistä puvillakorjukysymyksistä äskettäin, ja olemme selittäneet, enkä usko, että meillä on kovinkaan erilaisia näkemyksiä asiasta. Olemme siis selittäneet, mikä tilanne on paikan päällä, ja kuten Koller totesi, meillä on lukuisia henkilöitä, jotka vapaaehtoisesti ovat mukana puuvilan korjuussa ja on sellaisia, jotka ovat haluttomia tähän, mutta jotka sosiaalisen paineen syistä tai muista syistä osallistuvat korjuuseen. Ja sitten meillä on tällaista pakottamista eri muodoissa, ja tämä on jotakin, mihin me edelleen keskitymme. Kun keskitymme siihen yhdessä uzbekistanilaisten kumppaneidemme kanssa. Ja tämä on myöskin painopiste tässä seurantatoiminnassa. Seurantatoiminnan kautta me hyvin pitkälti katsomme sitä, miten nämä värväyskäytänteet voisivat muuttua, mitä muodollisuuksia niiden eh, muuttaminen edellyttää ja mitä ovat eri viestit, joita käytetään kampanjoissa, tai mitä ovat eri viestit, joita voidaan lähettää. Siis tämä on se, missä nyt teemme yhteistyötä Uzbekistanin toimijoiden kanssa, ja me harjoitamme läheistä yhteistyötä myöskin tässä seurannassa Maailmanpankin kanssa – mehän teemme tämän raportin. Mitä sitten tulee aikatauluun? Puvilan korjuu päättyy normaalisti lokakuussa, lokakuun lopulla. Me teemme raportin joulukuun aikana, jouluku, marraskuun aikana, marraskuun lopun mennessä, siis sekä Maailmanpankin että ILON asiantuntijakomiteoille – Silloin voimme tehdä johtopäätöksiä tämän vuoden puuvilan korjuusta. Prosessi kuitenkin on sellainen, mitä me seuraamme siis hyvin läheisesti joka tapauksessa. Ja esimerkiksi nämä selvitysten tulokset ovat osa prosessia. Selvitys itsessään on laaja kotitalouksissa tehty selvitys, se on, siinä verrataan vuosia 2014-2015, se perustuu siihen, mitä meille on kerrottu haastatteluissa. Me olemme tehneet yhteistyötä uzbekilaisen kumppanin kanssa, joka ei edusta hallitusta. Kysymys on uzbekilaisesta erityisestä asiantuntijaryhmästä. Tiedot ovat ilon halussa kuitenkin ja ilo ne analysoi. Tietysti tällaiset kotitalousselvitykset, joissa tehdään haastatteluja, niin että sitä tiettyjä kysymyksiä, niissä saa vastauksia näihin kysymyksiin. Meidän on katsottava sitä, onko kysymyksiä, joihin ei ole saatu vastauksia, mutta vastausaste niiden henkilöiden osalta, joita haastateltiin, oli hyvin korkea. Joten me katsomme, että tämä on aika vapaa, vakaa perusta. Mutta kun olemme käyneet sen lävitse ja katsomme sitä, niin voitte saada sen hyvin todennäköisesti ensi vuoden alkupuolella. Uh, okay, thank you very much and... Oikein paljon kiitoksia ja kiitoksia myöskin yhteistyöstä, joka on ollut ratkaisevan tärkeää tässä ja on edelleen tämä yhteistyö ILOn ja Euroopan toimielinten välillä. Nyt voimme päättää tämän keskustelun ja esittelijä Maria Arena saa vielä puheenvuoron. Ähm, er- Kiitos useampi seikka liittyen siitä, mitä täällä on sanottu. Ensinnäkin sisällön osalta. No, tässä on kuultu lähestulkoon yksimielinen mielipide siitä, että on hyvä, mitä on tehty lapsityön ja pakotyön asana, mutta eri tavoin ehkä tämä ilmaistiin jotkut sanovat, että on edistytty kovasti ja toiset taas, että siinä on vielä vähän puutteita, mutta yleensä ollaan kyllä sitä mieltä, että edistystä on tapahtunut. Ja sitten toisaalta on tärkeää antaa sellainen viesti, että tämä edistys ei voi olla mitään sellaista, joka tapahtui vain kerran, vaan tämä pitää jatkossakin e, edetä tähän suuntaan niin, että Uzbekistanissa suojataan paremmin lapsia ja työntekijöitä yleensä on myös tärkeää, niin kuin äsken sanoin, ilmaista samanaikaisesti nämä edistykset, mutta samanaikaisesti voitaisiin myös tehdä suosituksia päätöslauselman puitteissa. Kuten tiedätte, tekstiilipöytäkirjan ratifiointi ei anna meille mahdollisuutta mainita kaikkia näitä suosituksia. Siksi olisi hyvä tehdä tämä päätöslauselma, jotta nämä argumentit voitaisiin selkeästi esittää, voitaisiin antaa poliittinen viesti Uzbekistanin viranomaisille, jotta voidaan kiittää tehdystä työstä, mutta erityisesti kannustaa jatkamaan tällä tiellä. Ja siksi, hyvä puheenjohtaja, olisi tärkeää, että voitaisiin pysyä aikataulussa niin, että tehtäisiin päätös tekstiilipöytäkirjasta mahdollisimman nopeasti. Olisi hyvä saada päätös tehtyä koordinaattorien keskuudessa tässä valiokunnassa päätöslauselmasta. Ja tämä sitten vaikuttaa minun työhöni esittelijänä, jotta voin pitäytyä aikataulussa, mutta on tärkeää mennä tähän suuntaan, jotta voidaan ottaa sille kaikki se, mitä täällä on sanottu. Täällä on kukaan sanottu, että kaikki on täydellistä. Jos halutaan antaa selvä viesti niin viranomaisille, on tärkeää saada päätöslausuma hyväksyttyä, mutta minä tarvitsen tämän päätöksen ensin. Kiitos. Paljon kiitoksia. No minun roolini puheenjohtajana ei ole tässä antaa näkemystä aikataulusta, että tämä pitää antaa koordinaattoreiden käsiin tällä hetkellä – tilanne on se, että haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat tähän äärimmäisen tärkeään keskusteluun. No, aikataulu näyttää tällä hetkellä siitä, että 12.13. lokakuuta käymme mietintöluonnoksen läpi, mutta tämä asia jätetään koordinaattoreiden päätettäväksi. ja päättävät seuraavassa kokouksessa. Nyt päätämme tämän keskustelun ja siirryn nyt sitten kohtaan 22 esityslistallamme. Kyseessä on luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan torjumista koskeva EUn toimintasuunnitelma. Me, tämä on aihe, joka on tärkeä Intan agendalla. Meillä on myöskin oma aloite mietintö. Ja tämä on myöskin kollegamme Emma McLeod Kinin käsiala. Hyvä esittelijä, annan nyt teille puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ja toivottavasti täällä ovat useimmat varjoesittelijätkin paikalla EUn luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan torjumista koskeva toimintasuunnitelma. Puheenjohtaja, niin olisin tyytyväinen, jos tässä nyt kuuntelisimme esittelijää. Käykääpä keskustelut tämän huoneen ulkopuolella. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia jälleen puheenjohtaja. Niin totesin vain, että tämä toimintasuunnitelma esittää monen tasoisen eh, lähestymistavan laittoman kaupan torjumiseksi. No tietysti tämä eh, laiton kauppa on yksi osa sitä. Ja tämä toimintasuunnitelma ottaa huomioon, miten tärkeä yhteistyö on ja että painotetaan kauppaprioriteetteja tämän tärkeän elementin torjumiseksi, mutta täytyy löytää myöskin yhteys tämän mietinnön ja Envin lausunnon välillä ja myöskin myöhemmän mietinnön välillä, joka menee vielä pidemmälle ja joka ottaa vielä teknisemmän näkemyksen tähän kauppaan maailmassa. Luonnonvaraisten eläinten laiton kauppa on lisääntynyt ja vuosikymmenten ajan tässä on tehty voittoa ja on arvioitu, että, että kaupan arvo on noin 8, 20 miljardia euroa vuodessa ja eilen juuri kerrottiin, kun elefantteja oli laskettu, että Afrikasta on kadonnut kolmannes elefanteista viime vuosien aikana. Tämä ei vaikuta ainoastaan biodiversiteettimme, vaan se vaikuttaa kielteisesti myöskin oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvän hallintotapaan näissä maissa. Nämä ongelmat voivat johtaa myöskin epätasapainoon turvallisuuden alalla. Näissä maissa kyse ei ole ainoastaan luonnonsuojelusta, vaan myöskin siitä, että pyritään poistamaan rahoituslähde rikollisilta ja korruptoituneilta tahoilta. Pyytäisin että jäsenet kiinnittävät huomiota näihin asioihin, jotka ovat toimintasuunnitelmassa mukana, ja muut elementit jätettäisiin tuohon Intan mietintöön, joka keskittyy enemmän näihin, millaisia kauppamekanismeja voitaisiin käyttää, miten voitaisiin täytäntöönpanna toimenpiteitä kauppasopimusten ja politiikkojen osalta, jotta nämä kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan. Ja siellä annetaan myöskin enemmän roolia kansallisille järjestöille, kuten VTOlle, OECDlle ja UNEPlle. Ja tämä olisi osa sitä, että määritellään nämä parhaat käytänteet, joita tarvitsemme, ja siinä katsotaan myöskin tullipolitiikkaa ja keskitytään myöskin tämänhetkiseen kestävän kehityksen lukujen täytäntöönpalon EUn yhteisessä kauppapolitiikassa. Mutta nyt palataan tähän toimintasuunnitelmaan. Kyse on siitä, että saadaan aikaiseksi linkkejä eri sektorien välille, jotta saadaan, maailma, saadaan laajempi lähestymistapa. Joten tässä nyt olen keskittynyt neljään aihepiiriin. Ensinnäkin on keskeistä tästä valio, tälle valiokunnalle, että käytämme olemassa resursseja, kuten modernia teknologiaa, ja että koulutamme tulliviranomaisia lähtökautta kulkua kohdemaissa, ja, jotta voimme parantaa jäsenvaltioiden kauppakapasiteettia, ja että ne voivat kohdata tämän. No sitten korruption vastaiset toimet, ne täytyy saada vakaalle pohjalle, ja ainoastaan kauppasopimuksissa, vaan myös EUn kehitysavun puitteissa. Kolmanneksi me emme saa myöskään jättää yksityisen sektorin roolia huomioimatta esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin alustoja, jakeluverkkoja, kuriirialan yrityksiä. Nämä ovat tärkeitä. Me tarvitsemme lähestymistavan niitäkin silmällä pitäen. Ja myöskin yhteen sopivuus VTOn sopimusten kanssa on tärkeää. Toimintasuunnitelma ei saa olla missään tyhjössä, vaan siinä täytyy ottaa huomioon eri toimenpiteet. Toivon, että voimme tehdä sellaisia tarkistuksia, joissa katsomme, miten EUn kauppapolitiikka voi toimia, jotta näistä rikoksista päästään eroon. Ja raport- mietinnössä myöhemmin sitten katsomme nimenomaan kauppapolitiikkaa. Ja uskon, että tämä hyödyttää tätä, sekä tätä toimintasuunnitelmaa että omaa mietintöömme. Ja odotan mielenkiinnolla keskustelua ja myöskin työskentelyä muiden varjoesittelyiden kanssa tämän asian puitteissa. Noin. Paljon kiitoksia Emma ja nyt sitten varjoesittelijät ensin EPPstä edustaja Bentsen. Ää... Kiitos puheenjohtaja esittelijä Fjellnerin puolesta EPPstä ilmaisin seuraavaa. Yleisesti ottaen hyvää kannanottoa esittelijältä ja myös hyvää tiedonanto komissiolta. Me kiitämme esittelijää siitä, että tässä on keskitytty luonnonvaraisten eläimien salakuljetukseen ja myyntiin. Ja on hyvä, että otetaan myös yksityinen sektori mukaan tähän asiaan. Pitää pyrkiä siihen, että laiton kauppa kielletään, mutta laillinen kauppa sitä pitää helpottaa. Pitää helpottaa sitä ottaen huomioon moninaisuus ja näin laittomasta kaupasta tulee vähemmän eh, kiinnostavaa ja on tärkeää ottaa tämä mukaan myös vapaakauppasopimuksiin, niin kuin esittelijä sanoi, on ymmärrettävä, että eh, tästä kaupasta kehittyvät maat saavat paljon tuloja ja niistä toimista, joita, joihin ryhdytään laitonta kauppaa vastaan, ne eivät saa olla liian taakka näille maille. Kiitoksia seuraavaksi SD-ryhmästä David Martin, olkaa hyvä. Kiitos ensinnäkin me pidämme myöskin hyvänä tätä toimintasuunnitelmaa luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan torjumiseksi. Ja tässä ei ole kyse ainoastaan eläinten hyvinvoinnista ja säilyttämisestä, vaan tässä on kyse varsinkin Afrikassa, kun ajatellaan luonnonvaroja. Ja tähän liittyy myöskin muiden tärkeiden mineraalien, kuten timanttien tilanne. Tämä on tärkeää. On huolestuttavaa, että laiton kauppa on kasvanut viime vuosikymmenten aikana. Jossakin vaiheessa kauppa oli vähäisempää, mutta sitten sen määrä lisääntyi. Ja Guardianissa oli artikkeli tänään aamulla, että Mosambik ja Tansania ovat menettäneet yli 50 prosenttia elefanteistaan viimeisen vuoden aikana – ja Kongon demokraattinen tasavalta on samankaltaisessa tilanteessa. Tämä on hyvin vakava tilanne. Olen samaa mieltä suurimmasta osasta Emman kommentteja ja ehdottaisin sitä, että voisimme hiukan parannella tätä mietintöä. No, kun nyt neuvottelemme tässä vapaakauppasopimuksesta ASEAN maiden kanssa, niin mielestäni se tärkeää, että ASEAN otettaisiin mukaan lausuntoon ja mainittaisiin se, että eläinten suojelumääräyksiä tulisi olla myöskin sopimuksissa. On myöskin selvää, että Euroopan unioni ikävä kyllä on yksi tärkeimmistä markkina-alueista näille tuotteille ja ne pääsevät edelleen EUn alueelle. Se on ongelmallista. Meidän pitäisi tehdä enemmän tuolla tullipuolella. Eli vahvistaisimme tehokkaita tulliselvityksiä, jotta tuohon laittomaan kauppaan voitaisiin puuttua. Aikaisemmat puhuvat, puhujat mainitsivat myöskin, että VTO on merkittävä rooli laittoman kaupan torjumisessa, varsinkin kun ajatellaan kaupan helpottamistoimia. Ja nyt pitäisi sitten katsoa, että voisimmeko edistää yhteistyötä VTOn ja muiden toimijoiden välillä. Voisimme parantaa kapasiteettia kehittyvissä maissa ja niin poispäin. Seuraava kokous tapahtuu syyskuun lopulla ja tarkoituksena on pohtia, että siellä otettaisiin liitteeseen yksi, yksi elefanttipopulaatio ja tämä sisältäisi myöskin norsun luun tuossa liitteessä yksi, eli kaikki kaupallinen liiketoiminta norsullun osalta kiellettäisiin. Olen kuullut, että komissio vastustaisi tätä muutosta ja mikäli näin on, niin haluaisin kuulla miksi, mutta kuitenkin toivon, että he tukevat kyseistä muutosta. Sitten lopuksi kysymys komission suuntaan. On hienoa, että Ranskan hallitus aikoo kieltää norsunluun ja myöskin niin miten tämä sitten miten toimii yhdessä EU-lainsäädännön kanssa, koska meillä on tässä kompetenssi, miten tämä liittyy tähän EUn kieltämiseen. Kiitoksia paljon David. Allesta sitten Hannu Takkula. Hannu, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvä toimintasuunnitelma ja Emmalta hyvä kannanotto. Näyttää siltä, että tämä asia on nousemassa isompankin keskustelun. Toki laittoman kaupan torjuminen luonnonvaraisten eläinten kohdalla se on ilman muuta selvää, että meidän pitää EU-na voi puuttua siihen, mutta ehkä ihmiskäsityksen ja ehkä käsityksemme eläimistä muuttumisen myötä myöskin tällä hetkellä Euroopassa käydään paljon keskustelua niin sanotusta laillisesta luonnonvarasten eläintenkin kaupasta ja mietitään siinä eettisiä näkökohtia. Mutta se on toinen tarina. Tähän keskusteluun olen iloinen siitä, että tämä asia on noussut keskusteluun ja tällä toimintasuunnitelmalla pureudutaan ongelmaan, joka todellakaan ei ole uusi, mutta ajankohtainen. Tähän luonnonvaraisten eläinten laittoman kauppaan liittyy monia ja laajasti vaikuttavia ongelmia – Väheksymättä luonnon monimuotoisuudelle ja lajien säilyttämiseen liittyviä ongelmia on valitettavaa nähdä, että myös terrorismin rahoitus yhä useammin on tämän toiminnan tarkoituksena ja viime vuosien aikana olemme valitettavasti nähneet tämän rahoitetun toiminnan seuraukset ja toivonkin, että tämän toimintasuunnitelman yksi keino on puuttua terrorismiongelmaan ja erityisesti sen rahoitukseen. Toki toivon myös, että tämän toimintasuunnitelman myötä jäsenmaita saadaan paremmin sitoutumaan luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan kitkemiseen ja ennen kaikkea rikollisuuden torjumiseen ja sen tunnistamiseen. Mutta haluan vielä todeta tähän, että tämä puheenvuoro, minkä raportoija Emma tästä piti, oli erittäin hyvä ja tasapainoinen ja vaikuttaa siltä, että on, tästä on tulossa hyvä hyvä raportti ja tuota, näin ollen saamme tämän raportin myötä vielä iloita siitä, että meillä on brittejä, brittiraportoijia joukossamme tämän lyhyen, lyhyen ajan ja tuota, tehdään tästä semmoinen hyvä raportti sitten, joka palvelee EUta tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Thank you very much. Uh, and... Paljon kiitoksia. Sitten käännyn edustaja Minörin puoleen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja McClarkinia tästä ehdotuksesta ja haluaisin myöskin onnitella häntä. Ja olen yhtä mieltä monista tarkistuksista. Komissio ja McClarkin sanoivat, että meidän ei tulisi automaattisesti käyttää tässä näitä varoja, vaan pitäisi olemassa olevia varoja käyttää paremmin, eli tällaista mahdollisuutta ei pitäisi sulkea pois. No sitten nämä päivitetyt tiedot, tämä tekee tästä tehokkaamman ja myöskin kysymys korruption torjunnasta ja myöskin tämä tulliin liittyvä huomio, nämä ovat täysin totta, mutta yksi asia aiheuttaa minulle hiukan ongelmia, eli se, että käytettäisiin kauppasopimuksia laittoman kaupan torjumiseksi. Tämä ei riitä. Tässä kauppasopimukset eivät todella ole riittävää. Tästä syystä esittäisin tarkistuksia tähän liittyen. Kiitos. Paljon kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Joten käännyn nyt komission puoleen. Meillä on Rova Emmanuel Mer. Olkaa hyvä. Euh, Kiitos, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Me haluaisimme aivan ensiksi kiittää valiokuntaanne ja erityisesti esittelijänne siitä, että tähän asiaan on kiinnitetty huomiota. Kyseessä on siis uhanalaisten lajien laiton kauppa. Tilanne on yhä huolestuttava, niin kuin moni edustaja on tänäänkin muistuttanut. Vielä muutama päivä sitten kävi niin, että Alankomaissa löydettiin kaksi tonnia tuotteita, jotka ovat peräisin uhanalaista tuotteista. Kyseessä ovat uhanalaiset korallit tai apinat ja kaikki. Kaikkeen tähän liittyy myös valtava euromääräinen summa. Eli tämä osoittaa sen, että meidän pitää toimia yhdessä Euroopan tasolla, jotta voidaan torjua tätä laitonta kauppaa. Neuvosto on paneutunut tähän kysymykseen ja se on antanut kesäkuussa tukeensa asialle. On tärkeää tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden tasolla, mutta myös Europolin kanssa, Eurojustin kautta. Meidän on jatkossakin toimittava yhdessä tämän asian torjumiseksi. Kansainvälinen yhteistyö ja kauppakysymykset ovat myös keskeisessä asemassa, jos haluamme olla tehokkaita toiminnassamme. Ja tämä kävi ilmi myös sites yleissopimuksen sopimuspuolet kokoontuvat lähin aikoina Etelä-Afrikassa ja tuossa yhteydessä nämä 183 valtiota sopimuspuolta voivat taas tehdä tiivistettyä yhteistyötä, jotta voidaan taistella tätä ongelmaa vastaan ja torjua myös korruptiota. Te otitte esille joitain kysymyksiä, jotka koskevat norsunluuta ja Afrikkaa afrikkalaisia norsuja. Ja haluaisin vastata tähän kysymykseen. Ensinnäkin haluan täsmentää, että Euroopan unionin kanta sisäisin yhteydessä siitä päättää neuvosto 20. syyskuuta. Tällä hetkellä keskustelut ovat käynnissä ja asia on esillä myös parlamentin täysistunnossa muutaman päivän kuluttua. Euroopan komissiossa kanta on selvä. Meidän on pidettävä yllä kielto, joka koskee norsunluun kauppaa. Afrikan maissa on tällä hetkellä erilaisia kantoja. Jotkut ehdottavat norsunluun kaupan uudelleen aloittamista, mutta komission kanta on selvä. Emme halua, että norsunluun kauppa taas jatkuisi. Ja tilanne on selvä. Laitettiinpa norsunluu ykkösliitteeseen tai kakkosliitteeseen sites yleissopimuksessa, niin tämä ei mitenkään muuta sitä seikkaa, että me puolamme aivan täydellistä norsuluu kaupan kieltoa. Eli se laitetaanko norsut ykkösliitteeseen vai, tai kakkosliitteeseen, se ei muuta mitään muuta kuin e, sillä meidän kantamme siis, että me todellakin haluamme, että täysin kielletään norsulun kauppa. Toivottavasti näin pystyn vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka te edustajat otitte esille. Ja lopuksi Täällä moni viittasi myös vapaakauppasopimukseen. Haluaisimme muistuttaa, että me kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että näitä vapakauppasopimuksia voitaisiin käyttää ja Euroopan unionin vaikutusvaltaa. Ja tällä tavoin pyritään lisäämään yhteistyötä kolmansien valtioiden kanssa, kun torjutaan huonalaisten lajien laitonta kauppaa. Haluamme myös vahvistaa suhteita yksityisiin toimijoihin, esimerkiksi liikennöitsijöihin, kun tarvitaan laitonta kauppaa. Kiitos. Thank you for the... Kiitoksia kommenteista. Ja nyt sitten haluan antaa esittelijä McLaughlinille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat saamastani tuesta tätä lausuntoa varten. Toivon, että voimme todellakin vahvistaa ja antaa lisäarvoa tähän EUn viljelijän toimintasuunnitelmaan. Kiitoksia komissiolle kommenteista ja myöskin ehdotuksesta, joka on vahva pohja, jolle voimme rakentaa. Toivottavasti kommenteista ne tulisi hiukan konkreettisempia eh, CITES-sopimuksen kautta, ja varsinkin kun olette sitä mieltä, että tämä ei aiheuta mitään suuria muutoksia. Mielestäni kyllä, mm, kun ajatellaan, miten tärkeä tämä hetki on siinä suhteessa, että pyritään vaikuttamaan tähän laittomaan kauppaan. Haluaisin muistuttaa jäseniä myöskin, että aion osallistua sites huippukokouksen Johannesburgissa ja mä voisin raportoida sitten, kun palaan sieltä, mikä näkemyksenne on ja millaisia keskusteluja olen siellä käynyt, mutta muistuttaisin teitä vielä, että pyrkikää keskittämään tarkistuksenne toimintasuunnitelmaan ja pitäkää mielessänne, että joulukuussa sitten tulee oma mietintömme. Tarkistuksen jättämisen määräaika on huomenna keskipäivällä ja odotan yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Uh, thank you very Kiitoksia oikein paljon. Eli tarkistusten jättämisen määräaika huomenna kello 12 ja 26. syyskuuta äänestysvaliokunnassa. Näin päätämme tämän kohdan käsittelyn. Kiitokset kaikille kollegoille ja esittelijälle. Ja nyt sitten saavumme kohtaan 23 esityslistalla Euroopan unionin ja Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano. Ensimmäinen heinäkuuta meillä oli kulunut viisi vuotta siitä, kun tämä EUn ja Korean tasavallinen vapaakauppasopimus astui voimaan. Kollega eh, Seinfeld EPPstä on arvioinut vapakauppasopimuksen täytäntöönpanoa ja annan nyt hänelle puheenvuoron. Adam, ole hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Puheenjohtaja. Aikataulumme mukaan nyt on siis todellakin on kulunut viisi vuotta, niin kuin totesitte, herra puheenjohtaja, siksi me nyt olemme valmistelemassa mietintöä, jonka haluaisin esitellä teille. Ja tänään meillä nyt on käynnissä vain ensimmäinen keskustelu tästä asiasta. Mietintö tullaan varsinaisesti esittelemään lokakuussa, joten nyt on ruuttavasti, ruuttavasti vielä aikaa. Voitte esittää kommenttejanne, mielipiteitä tästä asiasta ja lähettää niitä minulle. Voitte harjoittaa minun kanssani yhteistyötä. Mutta jo tänään haluaisin kuitenkin kiittää tähänastisesta yhteistyöstä. Minä haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, mutta myös työntekijöitä valiokuntamme sihteeristöstä Yksityiskohdat minä esittelen teille lokakuussa, kun me keskustelemme mietinnöstä varsinaisesti, mutta nyt tänään tällaisia yleisempiä tietoja. Kuten tiedätte, olemme käsittelemässä ensimmäistä uuden sopimu- sukupolven sopimusta. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, sillä sopimus, joka edustaa uutta sukupolvea, on erittäin tärkeä. Korea on Euroopan unionille eh, monellakin tapaa tärkeä maa, mutta meitä kiinnostavat ennen kaikkea taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Korea on meille kumppanimaa, Ajattelen nimenomaan äh, talousvaihdon laajuutta, ajattelen investointeja. Tämä vapaakauppasopimus ja nämä uuden tyyppiset vapaakauppasopimukset yleisesti käynnistyivät Korean kanssa. Kokemukset tästä sopimuksesta, tästä ensimmäisestä vapaakauppasopimuksesta ovat sellaisia, joita voidaan sitten hyödyntää myös muualla. Mehän emme vielä tiedä, mihin eh, neuvottelut eh, TTIPistä tulevat johtamaan, mutta mitä me voimme sanoa nyt viiden vuoden jälkeen eh, tästä sopimuksesta? Me olemme tekemisissä menestyksekään sopimuksen kanssa. Seuraukset tästä sopimuksesta ovat olleet hyviä, jopa erittäin hyviä, niin Euroopan unionille kuin Korean tasavallalle. Ja haluaisinkin nyt viitata muutamaan asiaan. Vapaakauppasopimuksen toimeenpanossa tilanne on se, että vienti Etelä-Koreaan on kasvanut 50 prosenttia – ja tuonti Euroopan unionin vain 5 prosenttia. Mutta totean kohta, että on ollut erinäisiä tekijöitä, jotka selittävät tämän kehityksen. Korean taholla voimme nähdä hyvin myönteisiä vaikutuksia. Vuonna 2015 syntyi ennätys mikä, mitä tuli menemään tähän kauppataseeseen. Ja Euroopan investoinnit Korean tasavaltaan ovat kasvaneet jatkuvasti. Tämä sopimus ei kuitenkaan koske pelkästään kauppaa, vaan myöskin palveluita, anteeksi, investointeja. Mutta korealainen osapuoli haluaisi korostaa erityisemmin näitä investointikysymyksiä. Euroopan unioni on Korean tasavallan kolmanneksi suurin kauppakumppani ja, ja Korea taas on Euroopan unionille kahdeksanneksi suurin kauppakumppani. Neuvottelut ennen sopimuksen allekirjoittamista olivat sellaista aikaa, jolloin oli tiettyjä epäilyksiä, jotka koskivat nimenomaan autoalaa. Producentów samochodów, części samochodowych. Obawy... Oli tiettyä pelkoa Euroopan autoalalla, mutta nuo pelot eivät kuitenkaan muuttuneet todeksi, vaan päinvastoin. Autojen vienti Eurooppaan kasvoi 200 Anteeksi, Euroopan vienti, autojen vienti Euro, Koreaan kasvoi 206 prosenttia ja autojen tuonti Etelä-Koreasta kasvoi 53 prosenttia. Myös palvelujen volyymi on kasvanut huomattavasti. Totta kai meillä on omat preferenssimme, me tarjoamme erilaisia palveluita kuin korealaiset. Mitä me nyt sitten voimme sanoa? Me voimme nähdä, että tämä vapaakauppasopimus on hyödyllinen. Haluaisin korostaa nimenomaan sitä, että kumppanimme siis sekä poliitikot että yrittäjät Koreasta vahvistavat nimenomaan tämän. Aiemmin meillä oli Korean kanssa 7,3 miljardin euron vaje. Nyt meillä on ylijäämää, jonka suuruus on 7,3 miljardia euroa. Joten aiemmin vaje oli 7,5 miljardia ja nyt sitten ylijäämää 7,3 miljardia euroa. On ollut eri syitä tähän. Vastuulliset poliitikot eivät voi nyt sanoa, että pelkästään tämä sopimus on saanut aikaan nämä myönteiset vaikutukset, mutta se on kuitenkin ollut merkittävä tekijä. Tuonti Euroopan unioniin on ollut hiukan heikompaa viime vuosina. Ja tähän kenties on annettavissa muutama selitystä nimenomaan sen välttämiseksi, että tehtäisiin vääriä johtopäätöksiä. Heikentyvä tuonti on seurausta kriisistä, jossa Eurooppa oli erinäisiä vuosia ja ja vielä tänä vuonnakin jotkin maat Euroopan unionissa ovat tilanteessa, jossa ne eivät ole päässeet ulos tästä kriisistä. Tärkeää on kuitenkin suorien ulkomaisten investointien kasvu. Nämä investoinnit eivät ole pelkästään Koreaa koskevia, vaan myöskin muita maita Aasian alueelta. Tavarat, jotka tulevat asiallisen Aasian alueelta, eivät tilastoissa näy korealaisina tuotteina, mikä on yksi selitys sille, miksi tuonin taso on niin alhainen. Tämä vapakauppasopimus on tärkeä kauppamme kehitykselle Euro-Korean kanssa. Mitä sitten tulee tähän sopimuksen toteuttamiseen? On mainittava sisäiset neuvotteluryhmät samoin kuin äh, talousfoorumit. Jäsenvaltioille ei tulisi pelkästään vir- taloudellisten kysymysten olla tärkeitä, vaan myös kysymykset, jotka liittyvät työntekijöihin ja kysymykset koskevat kansalaisoikeuksia. Vapakauppasopimus tänä päivänä on merkittävämpi kuin aiemmin, ei pelkästään taloudellisesti, vaan myöskin sosiaalisesti. Ja tilanne, jossa kansalaiset ovat Euroopassa – ja koko maailmassa on myös otettava huomioon. Tällä elementillä on merkitystä suhteessa kumppaneihimme. Niin, nämä tiedot, jotka minä nyt teille esittelin, eivät välttämättä osoita, että olemme tekemisissä pelkästään myönteisten asioiden kanssa. Ei ole olemassa mitään maailmaa, ei tietenkään. Ja siitä syystä me aina viiden vuoden välein teemme tällaisia ajankohtaisten tilanteiden arviointeja, jotta voidaan ryhtyä mahdollisiin korjauksiin. Mitä voidaan tehdä ja mitä sopimusosapuolet haluavat. No esimerkiksi lauseke, joka koskee suoraa vientiä. Eurooppalaiset tuottajat viittaavat tähän ongelmaan. Sama myöskin lause, joka koskee korjattuja tuotteita, on tässä hyvin tärkeä. Eurooppalainen osapuoli katsoo, että myös teolliset tekijänoikeudet ovat asialla merkitystä, samoin myöskin kasvi- ja eläinterveyttä koskevat kysymykset ovat sellaiset, että niilläkin pitäisi olla merkitystä. On olemassa myöskin tiettyjä maataloustuotteita, jotka ovat tärkeitä neuvotteluissa, esimerkiksi appelsiinit Espanjalle ja sianliha Puolalle. on olemassa myös sellaisia kaupanesteitä, jotka eivät ole tulleja, ne ovat suuri ongelma, mutta tällainen ongelma on kaikissa kauppasuhteissa, joita on eri kumppanimme kanssa, myöskin Korean kanssa. Korean osapuoli Korean osapuoli viittaa ongelmiin, jotka liittyvät investointien suojaan. Ja haluaisin sanoa, että Korean osapuoli on tässä oikeassa. Nimittäin tämä ongelma on sellainen, jota ei ratkaistu alkuperäisessä sopimuksessa ja siihen oli oma syynsä. Aluksi eurooppalaisella osapuolella ei ollut valtuutusta ottaa kantaa tähän kysymykseen. Toisaalta Euro-Korealla oli omia sopimuksia investointien suojelemiseksi yksittäisten Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa. Tällaisia sopimuksia on 23. Tämä luonnollisestikin on suuri ongelma yrityksille, jotka toimivat lukuisissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Nimittäin on aika ajoin ongelmia, jotka seuraavat näistä kahdenvälisistä sopimuksista. Toisaalta Euroopan unioni on nyt kokemassa tietynlaisen vallankumouksen, ajattelen nimenomaan investointien suojaa tänään asia nähdään eri tavoin kuin aiemmin. Siis kumpikin osapuoli, sekä Euroopan unioni että Korea, joutuvat hyvin todennäköisesti pian ottamaan tämän asian esille myöskin sopimuksen puitteissa. Lopuksi haluaisin todeta, että kaikki taloudelliset ja taloudelliset tekijät ja ja sosiaaliset tekijät osoittavat, että on kannattanut tehdä tällainen sopimus. Sopimus on myönteinen. Se voisi olla esimerkki tuleville sopimuksille muiden maiden kanssa. Sopimus luonnollisesti on sellainen, jota on edelleenkin seurattava, kenties pitää ryhtyä jonkinlaisiin korjaustoimiin tulevaisuudessa. On ollut myönteisiä kannanottoja, ei pelkästään Euroopassa tähän sopimukseen, ja eri sektorien edustajat ovat myös ottaneet kantaa sopimukseen niin Euroopassa kuin Koreassa. Minä uskon kokonaisuudessaan, että mietinnössä löytyy perusta sille, että esitämme myönteisen arvion tästä sopimuksesta. Paljon kiitoksia. Nyt sitten esittelijät SD-puolelta herra Schuster ensimmäisenä. Paljon kiitoksia. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää herra Seinfeldia tästä mietinnöstä. Olen monissa kohdin samaa mieltä, koska tämä on kyllä todellakin hyvin menestyksekäs sopimus, jota tässä käsittelemme. Ja se voi toimia mallina monilla osa-alueilla, mutta meidän ei kuitenkaan tulisi täysin unohtaa sitä, että eh, Etelä-Korean poliiti, poliittisessa piirissä sitä ei nähdä aina näin myönteisellä tavalla, koska eh, tämä ulkomaankauppa taas se vaje, eh, joka meillä oli viimeisen vuoden aikana, muuttui täysin päinvastaiseksi eli ylijäämäksi ja tämä nyt ei ole sinällään myönteinen asia ja totta kai myöskin poli- poliittiset äänenpainot ovat hyvin kriittisiä. On, on totta, että tämä liittyy usein siihen, että monet Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät ole vieläkään päässeet kriisistä ulos. Joten se, että Euroopan talouspolitiikassa ei kestävää kasvua ole voitu riittävästi ottaa huomioon ja tämä aiheuttaa sosiaalipoliittisia ongelmia, mutta tämän ohella se on myöskin taakka ulkomaankaupalle ja tässäkin meidän täytyisi siis ryhtyä korjaustoimenpiteisiin ja puhua tästä korealaisten kanssa, koska on kyllä täysin oikeutettua, että lopussa tavoitteen tulisi olla tasapainoinen kauppa eli että kauppa kasvaisi molemmilla puolilla. Haluaisin puhua erityisesti kahdesta asiasta, jotka ovat mielestäni tärkeitä, sillä monet mahdollisista muutoksista, joista herra Seinberg puhui, ovat Euroopan intressin mukaisia. Ensinnäkin kyse on tuosta investointisuojasta. On mielenkiintoista, että korealaisen osapuolen motivaatio eh, johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että investointisuojaa eh, yhden jäsenvaltion kanssa. Eh, siinä voidaan nostaa konsernin puolelta kanne, eh, jos tehdään lainsäädännöllisiä muutoksia. Eli tämähän liittyy juuri siihen, mistä olemme puhuneet SETAN ja TTIPikin osalta, että näin ei saa olla. Jos on jotakin sääntelyä, niin eivät sijoittajat saa nostaa kannetta sitä vastaan. Ja tämä motivaatio on mielestäni oikeanlainen. Euroopan puolelta ei mitään klassisia ISDS-järjestelmiä voida käyttää vain, vaan että ratkaisumahdollisuudet menisivät kansainvälisen tuomioistuinjärjestelmän suuntaan ja myöskin tuomioistuinten riippumattomuus pitäisi voida vahvistaa ja sen tulisi olla rajoittamaton ja että se pyrittäisiin ankkuroimaan myöskin tässä. No sitten toinen asia, joka on merkitykseltään vielä tärkeämpi, on se, että meidän näkökulmastamme Etelä-Korea ei ole täysin pitänyt kiinni sopimusten määräyksistä, varsinkin kun ajatellaan perustavanlaatuisia työntekijöiden oikeuksia ja tässä varsinkin ammattiyhdistystoimintaa. Ammattiyhdistysjohtajia on vangittu tai ei ole ainoastaan uhkailtu, vaan siis todellakin vangittu. Ja tämä on mielestämme täysin kestämätöntä. On hienoa, että komission sen Malmström haluaa puuttua tähän ja näkee tämän myöskin ongelmallisena. Menisin jopa hiukan pidemmälle, sillä tämän kysymyksen ratkaisu, se, että pidetään kiinni ammattiliittojen oikeuksista myöskin Etelä-Koreassa, on meille ennakkoedellytys edistyksen osalta, koska eihän se voi olla, täytyy olla niin, että mm, ammattijärjestöllä täytyy olla sama arvo kuin kun ajatellaan näitä edistysaskeleita kauppasuhteissa ja meidän täytyy tätä painottaa erityisesti kun tarkastelemme tätä sopimusta. No kaiken kaikkiaan tämä on ollut menestyksekäs sopimus molemmille osapuolille ja se on hyvä pohja ratkaista olemassa olevat ongelmat myöskin rakentavalla tavalla. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Sitten ECR, edustaja Steiner. Ja, Niin, olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Sopimus Korean kanssa on ollut menestyksekäs, kuten kaikki kauppasopimukset ja olen myös herra Susterin kanssa yhtymältä siitä, että on seurattava ihmisoikeuksien tilannetta Koreassa on niitä huomiota, miksi ammattiyhdistysoikeuksien toteutumiseen, mutta vapaakauppa varmasti osaltaan olla tärkeä tekijä sen edistämisessä. Sitten tähän ulkomaankaupan ylijäämään. On totta kai ilahduttavaa, että Euroopan unionilla nyt on sellainen tilanne, että alijäämä on muuttunut ylijäämäksi – ja Korean kannalta katsottuna tämä on tietysti myös ilahduttavaa, sillä kun on kysymys kulutustavaroista, silloin korealaiset saavat parempia ja edullisempia tuotteita, sillä on vaikutusta hyvinvointiin Koreassa. Ja totta kai pitää sitten katsoa, mistä tuo ylijäämä syntyy. Jos on kysymys esimerkiksi investointihyödykkeistä, joita nyt viedään voimakkaammin Etelä-Koreaan, se totta kai lisää tuottavuutta Korean taloudessa. Ja siinä mielessä saattaa olla kysymys vain tilapäisestä ilmiöstä, tilapäisestä vaikutuksesta, joka tasaantuu sitten taas tuottavuuden paranemisen kautta ja, ja Korean kilpailukyvyn parantumisen kautta, joten tässä mielessä asia voidaan sille tälläkin tavoin korealaisille silloin, jos he valittavat sitä, että he, Korean ulkomaankaupan ylijäämä on muuttunut alijäämäksi, sillä pitkällä tähtäyksellä Tämä on sekä eurooppalaisille että Korealle voitto kaupan kannalta ja myöskin voitto hyvinvoinnin kannalta. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon sitten Alden puolesta. Edustaja Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä taitaa tässä failissa olla varjona Alexander Landstorf, mutta kun hänellä paikalla, niin minähän voin lausua ihan mitä vain hänen puolestaan. No, ehkä ei kuitenkaan ihan näin, mutta muutama sana tässä. Kun myös itsellä oli mahdollisuus olla siellä Korean matkalla mukana ja nyt mitä näitä faaleja on katsonut, niin tämähän vaikuttaa menestyksekkäältä sopimukselta. Toki, niin kuin täälläkin on noussut esille, nämä pienet konfliktit AY-liikkeen kanssa ja toki ne no, on ehkä maan sisäisiä, mutta noin lähtökohtaisesti kun me eurooppalaisina toimimme kauppasopimuksemme, toimimme omien arvojemme pohjalta ja näin ollen nämä ihmisoikeuskysymykset pitää ottaa, ottaa myöskin huomioon. Se mikä jäi mieleen tässä, että, että kun tämä nyt on ylijäämäinen Euroopalle, niin jotkut eurooppalaiset toimijat siellä totesivat muun muassa autokaupan osalta, että heillä on hiukan ongelmia, että nyt, nyt joiltakin osin sitten Korea kuitenkin pyrkii, pyrkii suosimaan omia merkkejä Kia ja Hyundaita ja näin ollen sitten kokivat, että eurooppalaiset autot eivät saa ihan samaa kohtelua kuin, kuin mitä, mitä tuota, paikalliset ja näiltä ollen tässä sopimuksessa olisi hiukan, hiukan tuota hiottavaa. Mutta joka tapauksessa, niin kuin todettua, se on ollut meille hyvä ja Euroopalle hyvä tämä sopimus ja ainut pieni Kysymysmerkki, mikä vielä on edelleen auki ja minkä kanssa varmasti tulevaisuudessa tehdään töitä, on nämä tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset, eli intellectual property rights, miten se sitten käännetäänkin, tekijäoikeuskysymykset, niin niissä täytyy vielä vähän jatkaa neuvottelua, että myöskin Korea sitten omalta osaltaan hoitasi omat velvoitteensa suhteessa, suhteessa eurooppalaisiin luovan talouden yrityksiin ja, ja, ja tuota, muusikkoina ja artisteihin. Tämä tällä osaa näin muutama, muutama sana, en tiedä, ei välttämättä tuonut sitä lisäarvoa mutta, tähän keskusteluun, mutta ainakin muutaman lisäsanan tämä toi tähän keskusteluun. Thank you very much. And... Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi Helmut Scholz, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää näistä ajatuksista, jotka koskevat Euroopan unionin ja Korean vapakauppasopimuksen kehitystä. Se on todellinen menestystarina, johon viitataan usein. Ja myös herra Martti tästä puhui. Hän aina haluaa, että allekirjoittaisin lisää vapaakauppasomuksia, koska se Korean kanssa on ollut niin onnistunut. Mutta niin kuin sanoitte, herra Schönfeld, tässä on myönteisiä lukuja, mutta jos ajatellaan eurooppalaista autoteollisuutta esimerkiksi minun maassani, tai luksustuotteita tai puolijohdonaisia, jotka on tuotu Japanista, olisi varmasti paikallaan vähän rajoittaa tätä. Pitää katsoa vähän sinne esiripun taakse. Pitää arvioida vakavasti tätä kauppaa ei ainoastaan viiden vuoden ajalta, vaan pitää jatkuvasti seurata täytäntöönpanoa ja sitä, miten tämä vaikuttaa meidän maidemme taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen pitkällä aikavälillä. Eli ehkä seurantaryhmän pitäisi ottaa tämä jatkuvasti seurattavaksi asiaksi, eli että seuraamme tätä sopimusta ja katsomme, minkälainen vaikutus sillä on Euroopan unionin erilaisiin talouksiin ja myös Korean. Haluaisin myös korostaa, että komissio on sanonut raportissaan, että on 11 vuoden ajan ollut kaupan ylijäämää Korean kaupassa. Tämä ei liity ainoastaan vapakauppasopimukseen, vaan euron arvon lasku on siihen sen aiheuttaja. Eli ei meidän pitäisi ainoastaan näitä lukuja katsoa, vaan pitää muistaa, että se mikä nousee tai alenee liittyy talouden kasvuun ja kaupataseeseen ja myös valuuttojen linkitykseen. Eli pitää katsoa tätä G20-huippukokouksen valossa tätä sopimusta. Siellä puhutaan globaalista taloudesta ja globaalista kaupasta, globaalista, globaalista valuuttakursseista. Tämä on hyvin tärkeää ja meidän pitää näissä kahden ja monen välisissä asioissa ja neuvotteluissa nämä huomioida. Ja haluan myös sanoa, että kun euron devalvaatio loppuu, niin meillä on edessämme maa, joka ei vieläkään ole ratifioinut kaikkia ILOn perussopimuksia, jotka Schusterkin mainitsi. Eikä tässä on polkumyyntiolosuhteet ja siksi olisi tärkeää, että komissio julkaisisi arvionsa tämän maan uusista laista, jotka eivät paranna eh, sosiaalista tai ympäristötilannetta, vaan päinvastoin, että olette jo kuvailleet sitä, mikä tiettyjen eh, työntekijäryhmien tilanne on tuossa maassa vapaakauppa liittyen tähän kauppa kaikille strategiaan. Komission on luvannut vapaakauppasopimuksen ja tämän pitäisi olla nyt korjalle oikea hetki panna täytäntöön kaikki ilon sopimukset. Tämä pitäisi olla meillekin tärkeää ja pitää asettaa ehdoksi se, että kokoontumisvapaus ja e, toteutuu ja myös mahdollisuus mm, AY-osallistumisen pitää huomioida lasten työntekoja. Kaikki tämä pitää ottaa mukaan tähän yleisanalyysin, kun mietitään sitä, miten vapaa kauppasopimus on vaikuttanut voimassa aikana. Kiitos. Aito. Paljon kiitoksia. En muita puheenvuoropyyntöjä jäsenten puolelta, joten seuraavaksi puheenvuoron saa komissio. Meillä on herra Duponte täällä, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle, herra Seinfeldille, ja kiitos näistä myönteisistä kommenteista, joita eri parlamentin jäsenet ovat esittäneet, niin kuin muistatte, herra puheenjohtaja, ensimmäinen heinäkuuta me juhlimme tämän vapaa-pakopsopimuksen toimeenpanon viisivuotispäivää. Ja viime joulukuussa tämä tuli voimaan muodollisesti ja ajatellen ratifiointiprosessien päättymistä silloin. Olen iloinen siitä, että herra Scheinfeld muistuttaa siitä, että tämä vapaa on menestystarina hyvin selkeällä tavalla. Me nimittäin ajattelemme, että se on todellakin hyvä sopimus Euroopan unionille. Te hyvin ystävällisesti mainitsitte luvut, jotka liittyvät kaupan ylijäämään ja ajatellen niin myös luvut, jotka viittasivat EUn viennin kasvuun. Tämä vahvistaa tämän tosiasian. Kesäkuussa me julkistimme vuotuisen raporttimme, joka koski EUn ja Korean vapaakauppasopimusta, ja sen olivat myöskin tilastot, jotka liittyvät kaupan volyymiin Korean ja EUn välillä – herkimmillä sektoreilla myös, ja tämä raportti on tietysti nähtävissä meidän verkkosivullamme. Täällä on mainittu joitakin asioita ja myöskin esitetty kysymyksiä, ja palaan niihin. Ensinnäkin on tietysti kysymys siitä, miten me voimme pyrkiä parantamaan edelleen vapaakauppasopimusta tällaisella parannuspaketilla. Ja olemme keskustelemassa Korean osapuolen kanssa näistä erityisistä kysymyksistä, nimittäin – viimeisimmässä kaupan komiteassa EUn ja Korean huippukokouksessa Soulissa, jossa komission jäsen Malmström ja hänen vastapuolensa alkoivat tutkia pakettia, joka sisältää muutoksia vapaakauppasopimukseen ottaen huomioon kummankin osapuolen intressit ja ne asiat, joita ne pitävät herkkinä ja tärkeinä. Korea on nostanut myönteisen asenteen, myös tätä asennetta neuvotteluihin tällaisesta parannuskorjauspaketista. Tähän liittyy tietysti myöskin poliittisia varauksia, jotka liittyvät kuitenkin äh, menemään siihen, miten epätasaisesti hyöty sopimuksesta on jakautunut EUn hyväksi. Niin tämä on Koreassa otettu esille. Ja uskommekin, että tällainen korjauspaketti voi syntyä vain silloin, kun lopputulos on äh, tasapainoinen ja sekä Euro, Euroopan unioni että Korea hyötyvät yhtä lailla. Aivan oikein muistutitte myös siitä, että käydään neuvotteluja tällaisesta investointiluvusta osaksi tätä vapakauppasopimusta. Ennen Lissabonin sopimusta investoinnit eivät olleet osa tätä toimivaltaa, joka koski vapakauppasopimusten solmimista. Ja korealaiset ovat ilmaisseet, että he eivät halua, että heillä ei ole mitään erityisiä huolenaiheita siinä, miten EU suhtautuu investointeihin. Ajattelen näitä kahdenvälisiä sopimuksia investointien suojasta. He haluavat ymmärtävät, että oli saadaan aikaan investointisuojaa heidän kanssaan, mutta ainoa vaikeus, josta pitää edelleen keskustella, on tämä erityinen äh, kiistoratkaisumekanismi, eli tällaiset investointia koskevat tuomioistuimet. Korealaiset sanovat, että tätä ei vielä ole koet, kokeiltu ja, ja Korea olisi sitten mahdollisesti kolmas maa, sellaista kokeiltaisiin. Ja tietysti Korea miettii liittymistä Tyynemeren kumppanuussopimukseen, jossa on hiukan erilainen järjestelmä. Siellä on tämä ISDS-järjestelmä, joka muistuttaa sitä, joka on olemassa erinäisissä investointisopimuksissa ja vapaakauppasopimuksissa. Ja Koreassa on tietysti tarpeen sitten tapauksessa vakuuttaa kansalliskokous siitä, mitä, että on, mitä ovat ne edut, joita on tässä Euroopan unionin tämässä uudessa lähestymistavassa. Olemme kuitenkin sanoneet selvästi, että Euroopan unioni ei tule nyt e, e, poikkeamaan siitä, mitä on sovittu uudesta järjestelmässä, joka koskee näitä investointituomioistuimia. Tästä tullaan keskustelemaan edelleen. Me olemme käyneet keskusteluja myös muista elementeistä, jotka kuuluvat tähän pakettiin. Tämä toimii kohtuullisen hyvin. Asiat, joita kumpikin osapuoli on ottanut esille, on suhteellisen rajallinen. Meillä on ollut eri tasolla tapaamisia Soulissa ennen kesää ja vuoden, tämän kuun lopulla on Brysselissä kokous, jossa jatketaan keskusteluja. On ollut kommentteja, jotka liittyivät vapakauppasopimuksesta tehtäviin arviointeihin, niin kuin tiedätte. Me olemme käynnistäneet selvityksen, jolla pyritään arvioimaan tätä vapakauspassopimusta. Olemme nyt allekirjoittaneet sopimuksen Saksalassa toimivan eh, yrityksen kanssa ja toivomme saavamme tulokset tästä arviosta ensi vuoden elokuussa – Siinä tullaan katsomaan hyötyjä, joita sopimuksesta on eri sektorien taholta tarkastellen työllisyyttä, katsoen sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteita. Se tulee hyvin kattava ja tulemme julkaisemaan tietoja myöskin verkkosivulla eri elementeistä ja havainnoista, joita tässä yhteydessä tehdään. Ja kun saamme näitä tietoja, tulemme luonnollisesti välittämään niitä teille. Mitä tulee kysymykseen ammattiliittoon, toista eh, eh, työlainsäädännöstä ja ILOsta. Tämä on yksi niistä aiheista, joista olemme olleet huolissamme ja olemme hyvin tarkkaan komissiossa seuranneet työlainsäädännön kehitystä eh, Koreassa. Vapaakosmus tarjoaa institutionaalisen mekanismin osapuolille keskustella kysymyksistä, jotka liittyvät kauppaan ja kestävään kehitykseen. kaupan ja kestävän kehityksen luku myös kattaa työvoiman oikeudet, työntekijöiden oikeudet – viimeisimmässä kaupan ja kestävän kehityksen komitean kokouksessa, joka pidettiin siellä, me muistutimme Koreaa siitä, että Korean tulisi pikaisesti ratifioida ja panna toimeen kaikki olennaiset ILOn perussopimukset, yleissopimukset, joista on sovittu vakaussopimuksessa ja yhteisessä julkilausumassa Korea – lupasi antaa tietoa konkreettisista askelista, jotka johtavat tähän, joten seuraamme asiaa, palaamme siihen keskusteluissa, en, etenkin seuraavassa komiteassa, kauppakäsittelyssä komiteassa, joka kokoontuu marraskuussa. Myöskin Korean viranomaisten kanssa olemme EUn valtuuskunnan kautta pyrkineet järjestämään tällaista kumppanuusprojektia, joka liittyy nimenomaan 111 yleissopimuksen, ILO-yleissopimuksen toimenpano, joka koskee syrjimättömyyttä. Ja tulemme toistamaan näitä asioita joka yhteydessä ja voin vakuuttaa teidät siitä, että komission sen Malmström kiinnittää paljon huomiota tähän asiaan. Sitten vielä eh, teollis- ja tekijänoikeudet, ennen kaikkea tällaiset julkisen esittämisen oikeudet, jotka täällä on mainittu. Korean eh, lainsäädäntö, joka koskee teollisia tekijänoikeuksia, ei vastaa kansainvälisiä velvoitteita, joita on Korealla julkisesta esittämisestä. Tämä on asia kannettu esille. FACA-sopimuksessa on olemassa lainsäädäntökorjaus, jonka kautta pyritään saattamaan tämä kansainväliselle tasolle tämä lainsäädäntö, mutta se on juuttunut moneksi vuodeksi Korean kansalliskokoukseen. Maaliskuussa tänä vuonna Tämä lainsäädäntö myöskin hyväksyttiin Korean parlamentissa, mutta valitettavasti kieli oli hiukan vesittynyt, joten korjattu laki ei täysinkään vastaa niitä huolenaiheita, joita oikeuksienhaltijat EU-ssa ovat esittäneet, ja nyt Korea tulee puuttumaan eri yksityiskohtiin, joita me tulemme tarvitsemaan alemmassa lainsäädännössä, ennen kaikkea toimeenpano määräyksissä ja muissa säädöksissä. Seuraamme tätä hyvin läheisesti. Myöskin relevantin teollisuuden alan kanssa yhteistyössä EU:ssa ja myöskin oman val- valtuuskuntamme kautta Koreassa. Kiitoksia tästä kaikesta ja nyt sitten käännyn takaisin esittelijämme puoleen. Hän nyt sitten päättää tämän keskustelun. Edustaja Seinfeld, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tietysti myöskin kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. Nämä teesit, jotka esitin, vahvistuivat näissä puheenvuoroissa. Haluaisin vain muistuttaa, sitä, mitä Euroopan komissio nyt totesi, on mainittu myöskin tässä mietinnössä, niin teollis- ja tekijänoikeudet, työntekijöiden oikeudet, olen ottanut nämä huomioon. Arvioin tätä sopimusta oman taloustietämykseni pohjalta – Ja kaikki tulokset, joita nyt sitten näemme, eli määrälliset tulokset, eivät johdu ainoastaan suorasta, suorista kauppasuhteista, sillä molempien osapuolten taloustilanne riippuu hyvin monista tekijöistä. Myöskin maailmantalouden tilanne ja äh, eri alueiden tilanne on merkittävässä roolissa. Analyysit osoittavat, että me voimme nähdä sopimuksen tulokset myönteisinä. Ja nyt ei ole kuitenkaan täysin selvää vielä, mikä vaikutus näillä on. No mitä sitten tulee tähän ulkoiseen analyysiin, josta puhuttiin, niin tämän ei tulisi ainoastaan ottaa huomioon taloudellisia, vaan myöskin yhteiskunnallisia ja sivilisaation liittyviä tekijöitä. Tämä on meillekin hyvin mielenkiintoinen asia. Nämä tekijät on tarkoitus ottaa huomioon tulevaisuudessa. No, mitä tulee työntekijöiden oikeuksiin ja ammattiliittoihin, tai ilon määräysten täytäntöönpanoon. Nämä asiat kiinnostavat meitä kovasti. Myös minua nämä kiinnostavat kovasti. Näistä aiheista on jo tavattu korealaisten ammattijärjestöjen edustajia – ja Korean, korealaisten kansalaisjärjestöjen edustajia. Me puhuimme myös korealaisten poliitikkojen ja parlamentin jäsenten kanssa. Ja viittasimme siihen, että kaikki nämä kysymykset tulevat olemaan meille tärkeitä, kun arvioimme tätä sopimusta. Ja jos ehkä tulevaisuudessa tulemme muuttamaan sopimuksen tekstiä. Nämä odotukset, joista täällä puhuttiin, tulevat varmasti täyttymään. Ja sitten vielä yksi pohdinta omalta puoleltani liittyen tähän aikaisempaan aiheeseen. Kyse oli tästä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupasta. Tämä nyt vaikuttaa ihan eri aiheelta, mutta kyllä tässä on olemassa yhteys. Me puhuimme eilen äh, EUn ja muiden maailman alueiden, esimerkiksi Afrikan tulosta. Kyse on ihmisten, maailman ihmisten elintasosta ja köyhyyden torjumisesta äh, hyvinvoinnista, paremmasta tietämyksestä ja investoinneista tähän tietoon. Tämä on tärkein väline rajoittaa tätä kielteistä kehitystä. Me emme voi saavuttaa mitään siviilistä todista edistymistä Euroopan ulkopuolella ilman talouskasvua. Vapaakauppasopimukset ovat näkemykseni mukaan äärimmäisen tärkeitä, jotta tämä tavoite saavutetaan. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Keskustelumme päättyy tähän. Mietintöluonnos käsitellään lokakuussa lokakuussa, 12.13. lokakuuta Intan kokouksessa. Tämä on väliaikainen aikataulu ja se tarkentuu myöhemmin. Nyt sitten olemme kohdassa 24, muut asiat, mutta minulla ei ole mitään muita asioita jaettavana kanssanne. Paljon kiitoksia työstänne puheenjohtajaa myöskin kiittää ystävällisesti tulkkeja ja sihteeristön jäseniä. Päätän kokouksen tähän. Kiitos.